Good morning everybody. I'm going to try... Hyvää huomenta kaikilla. Tulen pitämään eh, puheenjohtajuutta espanjaksi. Hyvää huomenta siis kaikille. Ensimmäiset sanani ovat kiitokset, vaikka täällä on varsin vähän jäseniä, mutta minut valittiin siis eilen varapuheenjohtajaksi. Ja sitten suoraan joudun ilman mitään puudutuksia johtamaan valiokuntaa. No vaikka äh, Paolo Salboa, joka on ollut varapuheenjohtajana, koordinaattorina, ei vielä hän on hyvä ystävänikin. Toivon, että kaikkea pääsen mutta varmasti että kaipaa häntä liikaa ajatellen, että minä hoidan huonosti tehtävää. Sitten estyslistalle kohta kahdeksan vuosikertomus, Euroopan keskuspankin vuosikertomus. Tiedätte varsin hyvin, että tämän vuoden päätöksen jälkeen on jaettu näitä vastuutehtäviä uudella tavalla. Va- budjettivalvontavaliokunta on mukana samoin Ekon ja Ekonin tehtävänä on laatia mietintö tai Lanskin lausunto. Annan puheenvuoron esittelijälle Eeva Kristosille. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. No, noin 306, on 316 tarkistusta tehty tähän. Kuudes helmikuuta me keskustelemme. Anteeksi, korjapuhuja. Meillä on varjoesittelijöiden kokous 7. joulukuuta. Silloin keskustellaan tarkistuksista ja yritetään luokitella niitä niin, että saadaan aikaan kompromisseja toivottavasti. Sitten mietinnöstä äänestetään jälleen toivottavasti 6. helmikuuta ja täysistunnossa Äänestetään sitten Strasbourgissa maaliskuussa. Sitä ennen herra Hoyer, pankin puheenjohtaja, on täysistunnossa vastaamassa kysymyksiimme. Tällaista tapaa noudatetaan muutamia yleisiä kommentteja. Tarkistuksia on siis paljon jossa käsitellään verokysymyksiä. Erityisesti näitä välikäsiä käsitellään ja tulevaa EUn verotuslainsäädäntöä. Uskon, että Euroopan investointipankki tekee aika hyvää työtä. Se on minun mielestäni ainakin tehokas toimielin ja luonnollisesti pyydämme heitä etenemään asiassa, veroasioissa, mutta on tällaisia käytännön kysymyksiä. Esimerkiksi me emme voi pyytää heitä täytäntöön panemaan vaatimuksia, jotka ylittävät sen, mitä voidaan juristin vaatia. Voimme poliittisen pyynnön esittää, mutta se on tavallaan hiukan hankala juttu, eikä meidän pitäisi, meidän, minun mielestäni ainakaan liikaa vaivata heitä vaatimukseilla, jotka liittyvät kuitenkin itse asiassa veroviranomaisiin. Täytyy kuitenkin korostaa sitä, että he soveltavat sopivaa EU-lainsäädäntöä ja standardeja koskien veronkiertoa, veroparatiiseja ja lakeja. Ja EIMPen pitää vaatia, että sen asiakkaat myös täyttävät kyseiset, standardit. Edelleen meidän pitäisi pyytää EIPtä tukemaan hiljattaisia eh, komission aloitteita, joilla vältetään aggressiivista verosuunnittelua, veron välttelyä, kiertoa, erityisesti viittaan veronkiertopakettiin. Veronkierron vastaisen paketin, joka julkaistiin 2016. Sitten toinen eh, tarkistusluokka liittyy IFSR, meidän ei pidä tässä käsitellä kaikkia EFSin kysymyksiä, koska tästä on ihan oma kohta, siis EFSistä on kysymys. Meidän pitää kuitenkin korostaa, että EFSI, esirahastoa pitäisi käyttää niin, että edistetään kohesiota ja vahvistetaan maantieteellistä mm, vaurauden jakoa. Olen pyytänyt tilastotietoja loppupäätelmää varten. Ja täytyy kyllä sanoa, että aika hankala tämä on sikäli, että suurin osa varoista, rahasta menee edistyneimpiin maihin, suurimpiin kansantalouksiin, mutta jos sitten analysoi varojen jakoa suhteessa BKT, hen jaottelu yleensä suosii pienempiä EU-jäsenvaltioita tai maita, joilla on rakenteellisia ongelmia. Joten kaikkea pitää analysoida ja tulkita poliittisesti, mutta meidän pitäisi kuitenkin pyytää EIPtä tarkistuksiemme ja mietinnön kautta, että se tarttuu haasteisiin, jotka on otettu hiljattaisessa esirarvioinnissa, erityisesti mitä tulee kohesiotavoitteen saavuttamiseen. Kolmas kategoria tarkistuksia liittyy Euroopan parlamentin harjoittamaan valvontaan. Täytyy sanoa, että EIP toimii vastuullisella tavalla selvästi parlamentin kanssa. Jo nyt on kolme eri mietintöä parlamentissa laadittu EIPn toiminnasta mietintö EIPn e rahoitustoimista. Se valmisteltiin talous- ja raha-asian valiokunnassa ja budjettiasian valiokunnassa sitten mietintö rahoitustoiminnan valvonnasta EIPstä. Sen on laatinut budjettivalvontavaliokunta ja sitten vielä mietintö siitä, miten täytäntöön pannaan esiriä. Tämä on myös meidän valiokuntamme asia ja sama, samoin sitä on tehty lausunto budjettiasian valiokunnassa. Haluaisin myös korostaa sitä, että EIPn johtokunnan pöytäkirjoista sen verran, on hyvä, että julkaistaisiin niistä tiivistelmä. Tämä lisäsi avoimuutta. Ja neljäs tarkistusluokka liittyy ilmastotoimiin. 20,7 miljoonaa euroa 2015 meni ilmastokysymyksiin suurin myönnetty rahamäärä pankista. Pankin ilmastostrategia asettaa globaalia tavoitteita pyrkii käyttämään 25 prosenttia koko varoista pankissa 2015 myöttiin paljon rahoitusta energiatehokkuuteen, sitten rahoitettiin uusiutuvaa energiaa 2015 kokonaisuudessaan. 3,4 miljardia euroa meni tähän. Tämä edustaa vähempää, pienempää summaa kuin aikaisempana vuotena, vuonna 2014. Silloin summa oli 5,9 miljardia euroa, joten joitakin kysymyksiä kyllä voidaan esittää ilmastotoiminnasta, mutta yleisesti ottaen EIP on kyllä ihan oikealla radalla. Sitten viides tarkistusluokka. Tämä liittyy pakolaiskysymyksiin ja EIPn rooliin pakolaiskriisissä ja miten edistetään investointeja maassa, maissa, kolmassa maissa EUn ulkopuolella, joissa on tämän tyyppisiä ongelmia. Meidän pitää myös pohtia, minkälaisia kompromissimahdollisuuksia on tehdä pakolaistarkistusten kohdalla. Sitten vielä yksi vaikeampi kysymys. En nyt selitä sitä yksityiskohtaisesti. Monet tarkistukset liittyvät yksittäisiin hankkeisiin joten pitää tutkia näitä yksittäisiä hankkeita ja pyritään, että EIP antaa taustatietoa hankkeille, mutta yleisesti ottaen haluaisin välttää mahdollisuuksien rajoissa ainakin sitä, että aletaan käsitellä ihan yksittäisiä projekteja yksityiskohtaisesti, joista emme kuitenkaan tarpeeksi tiedä. Tässä tällainen yleiskuva tilanteesta. Uskon, että voimme yhteistyöllä löytää tarvittavat ratkaisut ja kompromissit. Ja saa tästä mielenkiintoisen mietinnön, joka tyydyttää suurinta osaa kollegoja. Kiitos. Kiitoksia herra Kristos. Nyt haluan antaa puheenvuoron varjoesittelijöille. ensin Rova Välles. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelu tästä uudesta tehtävästä. Minäkin olen nyt edustaja äh, Ketarin, mutta minun täytyy nyt pahoitella varjoistelimen puolesta. Hän ei äh, vaalikampanjan vuoksi, sen vuoksi, jota käydään Romaniassa – onnistunut tätä ennakoimaan. Ymmärrän, että varjostelinen kokouksia on peruutettu, mutta iloitsemme siitä, että ensi viikolla hän voi uudelleen aloittaa työnsä ja toivottavasti sama kompromissin aikaan silloin. Mm, tämä keskustelu heijastelee sitä, minkälainen tämä kompromissi voisi olla. Ennen kuin menen nyt yksityiskohtiin, haluaisin huomioida, että edellinen keskustelu, joka meillä oli Euroopan investointipankin edustajien kanssa, oli kohteliaasti sanottuna sellainen, että se jätti meidät hiukan tyytymättömiksi, sillä se, että sanotaan, että herra Oja tulee täysistuntoon on kyllä erittäin hienoa, mutta ehkäpä hänelle pitäisi sanoa, ei ole millään tavalla kiellettyä, kun EIPstä puhutaan tulla vierailemaan tänne Ekoniin, ja ehkäpä hän olisi voinut vastata parlamentin jäsenten huoliin, erityisesti mitä tulee tämän rakenteen hallintoon sitä enemmän vielä, koska kun edustaja täällä vieraili, hän ei varsinaisesti loukannut, mutta kritisoi kuitenkin Euroopan parlamentin jäsentä. He ovat tehneet sopimuksia, jotka eivät tyydytä Euroopan parlamenttia, hallinnon tai seurannan osalta, ja tässä selvästikin on jotakin, mitä pitäisi korjata. Samoin voisin sanoa, että meillä on ollut äh, pari erittäin tärkeää asiaa käsittelyssä, jotka esittelijäkin mainitsi. Minä valottaisin niitä ehkä hiukan toisella tavalla. Ensimmäinen näistä on ehkäpä hiukan kuin ähm, EIPtä koskevaa yleistä pohdintaa. EIP pitäisi olla esimerkillinen pankki, sehän on eurooppalainen pankki, ja sen pitäisi olla hallintonsa osalta muitteeton. Täsmällimisen sanottuna sen pitäisi olla fiskaalitoiminnassaan esimerkillinen. Se ei voi olla sokea, eikä se voi olla huolimaton fiskaalisessa toimissaan kumppaneidensa kanssa, olivatpa nämä sitten jäsenmaita tai, maita tai yrityksiä. Senhän täytyy olla toimija, joka harjoittaa hyvää hallintoa hyvin tiukasti sekä itsensä että kumppaneiden kanssa. Ja kauniiden sanojen lisäksi emme ole paljonkaan saaneet vielä tällä alalla. Toivottavasti nyt tämä mietintö tekee mahdolliseksi siirtyä eteenpäin. Sitten tulee maantieteelliseen jakaumaan. Esittelijä sanoi, että tämä on erittäin monimutkaista vertailla moninaisia tietoja. Eh, Ei kestä vähemmän, että vaikuttaa olevan niin, että että ei kanssa se luottamus, jota parlamentti on osoittanut, kun se on hyväksynyt EIPn ja Esirin Junckerin ohjelman ajatukset ja sen, että sanotaan, että tämän tarkoituksena oli parantaa mm, EIPn toimintaa. Tietenkin kyseessä on pankki, jonka täytyy olla, tuottaa tulosta, mutta sen pitäisi myöskin valvoa sitä, että maantieteellinen tasapaino toteutuisi ja tämä julkinen tuki investoinnille siellä, missä yksityinen investointi ei tapahdu, on sen vastuulla. Sitten vielä pari huomiota Pariisin sopimuksen johtopäätöksiin liittyen tässä jälleen kerran EIPien täytyy olla aivan etulinjassa strategisen investoinnin alalla, kun ekologinen siirtymä tapahtuu. Ja on hienoa, että kun tarkastelemme neuvostossa käytyä keskustelua, on se, että se, mitä me pyysimme Junckerin ohjelmassa numero yksi, nyt toteutuu lopultakin ohjelmassa numero kaksi, niin että nimenomainen huomio tähän seikkaan liittyen on mukaan. Ja sitten vielä viimeinen asia, toivottavasti esittelijä tarkastelee Brexitin vaikutuksia – EIPn toimintaan, erityisesti sen rahoitukseen ja investointistrategioihin. Pahoittelen puheenjohtaja, että puhunut aivan liian kauan aikaa, mutta te olitte niin salliva, että minä keskeyttänyt. Kiitos. Niin olen tässä ensimmäistä kertaa tässä tehtävässä. Kiitoksia kovasti sitten ECR-ryhmästä. Ai, ei kukaan puhukaan. Sitten Guesta, Aldesta ei ollut ketään, mutta Guesta, olkaa hyvä. Hyvää huomenta, kiitoksia puheenjohtaja. EIPn ongelmat, niin kuin tämän hetken Juncker-ongelmankin hankkeen ongelmat ovat tiedossa, tulee sellainen vaikutelma, että otetaan vuodesta toiseen esiin näitä samoja ongelmia. EIP teillä ei ole hallinnollisia rakenteita, ei ole poliittista tahtoa, jotta sen luotonanto löytäisi tiensä pienille yrityksille ja todelliseen tuotantoon. Olemme joutuneet tavallaan makrohankkeiden panttivangeiksi. Ne ovat usein spekulatiivisia ja kaukana kansalaisista tavallaan heidän tarpeistaan. Jotkut haluaisivat kutsua tätä konservatiiviseksi, minä kutsuisin puhuisin tässä taloudellisista eduista, jotka liittyy finanssimaailmaan ja suurkapitalismiin. Aivan erityisen ilmeistä tämä on siinä, miten EIP suhtautuu julkisiin viranomaisiin ja järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan. EIP käsittelee heitä aina jotenkin epä, epäluuloisesti ja pyrkii vain suosimaan yksityistämistä. EIP pystyy käyttämään julkisia varoja toimiin, olisi hyvä, että se, se tukisi todella, todellista taloutta ja puolustaisi alueellista ja sosiaalista kohesiota. Vielä yksi kysymys. EIPn ohjelma, naapuruusohjelma, se on todella epäselvä ja läpinäkymätön. Olen jo pitkään vaatineet, että EIP on jonkinlaisessa yhteydessä Palestinan kysymykseen ja me epäilemme, että samoin tapahtuu jollakin muillakin alueilla, kun ajatellaan hankkeita, joista on jo ilmoitettu COP22 yhteydessä. Tämä liittyy Saharan, Läntisen Saharan ihmisoikeuksiin viitataan myös e ihmisoikeusperussopimukseen. Sen pitäisi toimia näiden sääntöjen puitteissa ja EIPtä sitoo myös EU-lainsäädäntöä. Me luotamme siihen, että voimme tehdä esittelijän kanssa hyvää yhteistyötä, tehdä EIPstä demokraattisemman, hyödyllisemmän kansalaisten kannalta, mutta myös naapurimaille sen pitäisi tulla tehokkaammaksi välineeksi. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Sitten vihreistä, olkaa hyvä. Mr. Kirtsos. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Kirtsos, kuuntelin teitä erittäin huolella ja joskus todella pohdin, ymmärrämmekö me, mitä tämän salin, tämän parlamentin ulkopuolella tapahtuu. Koska kun kuulen teitä, kaikki on hyvää, investointipankki tekee työnsä, kunnioittaa mandaattiaan, kyllä on totta, että suuremmat valtiot saavat enemmän, mutta suhteessa pienemmät maat saavat enemmän kuin mitä niille kuuluisi ja niin poispäin joten te saatatte sanoa, että sääntöjen mukaan kaikki menee hyvin. Clinton sanoi niin myös. Jokainen sanoo, että oikeastaan kaikki menee hyvin, joten ihmisten täytyy vain ymmärtää, että he ovat takanamme. Nyt haluan nostaa esiin muutamia asioita, jotka olemme laittaneet tarkistuksiin, mikä osoittaa, että kaikki ei mene hyvin, vaan itse asiassa monet asiat menevät pieleen. Jos tämä parlamentti ei sitä sano, niin kuka sen sanoo? Aluksi haluaisin sanoa, että 90 prosenttia esirin investoinnista, joita EU IB vastaa, menee 15 mm, vanhempaan EU-maahan – Voitte sanoa, että 20, että Saksa ei saa enempää kuin äm, oikeutetun osansa, mutta sen oikeutetun osan pitäisi olla nolla. Äh, Saksan pitäisi investoida paljon enemmän. Miksi Esirin ja EIPn pitäisi äh, senttiäkään hukata tuohon maahan, koska siinä on investointikapasiteettia. Kyse ei ole siitä, saako Saksa tai yhdistynyt kuningaskunta tai Ranska enemmän tai vähemmän kuin oikeutetun osansa, vaan äh, koko ponnistuksen pitäisi mennä niille alueille, jos investointia tarvitaan ja investointikapasiteettia ei ole. Toiseksi, kun puhumme kehityspankkien kanssa, niin mitä me kuulemme? Että EIP aina haluaa, että muut ottavat riskialttiimmat osuudet, että EIP huoitaa vain sen turvallisuuden osu, turvallisen osuuden ja että EIP hoitaa ne hankkeet, jotka kuka tahansa olisi muutenkin toteuttanut, joten tässä ei tule lisäarvoa eikä riskipääomaa mukaan. Me odotamme, että Euroopan investointipankki johtaisi eturintamassa, mutta se johtaa taustalta käsin. Tässä ei ole kunnollista johtajuutta. Nyt kun katsomme aikataulua, niin olemme jo puolessa välissä Esirin ensimmäistä osuutta ja vain 33 prosenttia investoinnista on hyväksytty ja vain 20 prosenttia allekirjoitettu. Joten vaikka tähän meneekin tähän alkuun vähän aikaa, niin ei tämä kyllä kovin rohkaisevaa ole. Ja sitten näiden investointien luonteesta ähm, Voitteko kuvitella, että no tietenkin EIPn pitäisi saavuttaa 20 prosentin uusiutuvien energiamuotojen tavoite, mutta jos katsotte trendejä, niin näette, että investointi uusiutuviin energiamuotoihin vähenee huomattavasti, 21 prosenttia viime vuonna, ja äh, investoiminen fossiilisiin polttoaineisiin kasvaa äh, plus 20 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja, miinus 21 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja. Missä vuosisadalla oikein olemme? Millä mantereella Euroopassa? Kun meidän pitäisi johtaa tätä muutosta, mutta näin ei tapahdu. EIP tekee päinvastoin. Voitte sanoa, että he ähm, tottelevat poliittisia johtajia, mutta sitten meidän pitäisi kysyä poliittisilta johtajilta eh, Kataiselta eturintamassa, että he tekevät asiat oikein. Miksi EIP eh, rahoittaa vielä viime vuosisadan hankkeita. Sen pitäisi keskittyä täysin hankkeisiin, jotka eh, tekevät Euroopasta johtajan muutosajalla. Voisi jatkaa ja jatkaa, mutta nämä ovat siis tarkistustemme Äh, kohteena. Jos tämä parlamentti ei ota tällaista ähm, maalaisjärkilähestymistapaa ja äh, nosta punaista korttia silloin, kun se pitää nostaa, niin kuka sitten? Tämä äh, todellisuuden kieltäminen on tapa, jolla liian monet harjoittavat politiikkaa. Kiitoksia herra Lambert. Sitten edustaja Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijä Toivon, että meillä on mahdollisuus hyvin käsitellä hänen mietintöään niin, että siihen voidaan ottaa huomioon eh, eri ryhmien tarkistuksia, koska monet meistä ovat viime vuosina edellisten mietintöjen parissa tehneet kovasti työtä, joten olisi hyvä eh, täydentää eh, tätä mietintöä myös muiden valiokuntien huomioilla, esimerkiksi talousarvion valvontavaliokunnan, josta minäkin olen jäsen. Asioita, jotka liittyvät esimerkiksi avoimuuteen, veronkierron torjuntaan, torjumiseen. Työ, jota takse ja Panaman valiokunnat tekevät, se pitäisi näkyä. Mielestämme täältä puuttuu hallinnointijärjestelmiä, eturistiriitojen käsittelemisjärjestelmiä, PK-yritykset, ne eivät ole aina kunnolla tässä edustettuina. Ja on erittäin huolestuttavaa, että, että monet toimivat veroparatiisien kautta. Euroopan investointipankki ei anna julkista aggregoituja tietoja eikä yksittäisiä tietoja eikä ex ante ex post tietoja eikä kokousten pöytäkirjoja tai kotonaistietoja alihankintajärjestelmistä. Tämä on erittäin tärkeää, voitaisiin torjua järjestelmää, nimittäin, joka on Italiassa hyvin tunnettu, nimittäin mafia ja järjestäytynyt rikollisuus ja siihen liittyvä rahanpesu niin, joitakin suoraa kritiikkiä EIPn hankkeisiin, erityisesti investoinnit infrastruktuurihankkeisiin. Hyvin usein tällaiset hankkeet ovat sellaisia, että ne eivät ole rahoituksellisesti toteutettavia eikä ympäristön kannalta kestäviä. Ja monet näistä hankkeista liittyvät töihin, jotka ovat tarpeettomia tai niitä ei ole arvioitu kunnolla verrattuna markkinatrendeihin. Esimerkiksi moottoriteitä äh, rakennetaan usein vähän epämääräisin arvioin ja hyvin optimistisen arvioin. Ajatellaan, että autoliikenne ja tavaraliikenne kasvaa, vaikka se ehkäpä äh, laskeekin tulevaisuudessa johtuen energiamuutoksesta. Joten Euroopan investointipankki rahoittaa ja takaa vieläkin tällaisia hankkeita, pitäisi ennemminkin keskittyä hankkeisiin, joilla on enemmän eh, lisäarvoa, kun on kyse energiasta ja sosiaalisesta vaikutuksesta. Ja sitten yksityisen ja julkisen eh, sektorin kumppanuudet usein on eh, nähty esimerkiksi Mestren hanke ja Castor-hanke Espanjassa niissä mm on äh, voitot yksityistetty, mutta tappiot äh, yhteisöllistetty. Äh, ja sitten Junckerin suunnitelmasta minun halusin kritisoida vihreitä, jotka ihan oikein kritisoivat joitakin asioita, koska monet hankkeet liittyvät infrastruktuureihin, jotka ympäristön kannalta ovat haitallisia esimerkiksi kaasuputkia, moottoriteitä, jalostamoita – Äh, he, vihreät kuitenkin tukivat tätä Junckerin suunnitelmaa, ehkäpä antaakseen hiukan luottamusta Junckerille ja hänen komissiolleen, mutta koskapa Junckerin suunnitelman hankkeet ovat menossa tähän suuntaan, en ymmärrä miksi he jatkavat äh, tukensa antamistaan, joten täytyy kritisoida sitä, että Junckerin suunnitelma ei ole onnistunut antamaan lisäarvoa näille hankkeille ja aina vain tuetaan sellaisia hankkeita, jotka eivät ole kestäviä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Ja sen sijaan, että investoitaisiin energiamuutokseen, eli tämä lisää epätasapainoa järjestelmässä, joka jo sellainen on. Varmasti esittelijä voi täydentää tekstiä niin, että siihen saataisiin vähän laajempi näkemys, kaikkien ryhmien näkemykset tulisivat edustetuiksi. Kiitoksia. EFDstä ilmeisesti ketään sitten tämä kierros on käyty läpi. Haluuko joku vielä puhua ennen kuin puheenvuoron esittelijälle? No ei ole ketään, joten esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että voimme edetä asiassa ja löytää hyviä kompromisseja. Tietysti haluaisin, että EIP olisi esimerkillinen pankki, niin kuin Rova Beres sanoi. Ei tekevät hyvää työtä, mutta sitä voidaan tietysti vieläkin parantaa. Uskon myös, että voimme parantaa maantieteellistä investointien jakautumista, mutta tietenkin käytännön ongelmia on. Esimerkiksi vaikka Kreikassa meillä ei enää ole kansallisia kehityspankkeja, tämä tekee asiasta vaikeamman. EIP tarjoaa osan rahoituksesta, jos Kreikan pankkijärjestelmä ei pysty kattamaan muuta osaa rahoituksesta, niin sitten ei voida rahoittaa ollenkaan näitä hankkeita. Tästä on puhuttu EIP-läisten kanssa, Kreikan, kreikkalaisten taloustieteilijöiden kanssa, koska tehän tiedätte, että minun maassani on juuri kaikkein pahimmat rakenteelliset ongelmat taloudessa ja me kipeästi tarvitsemme lisää investointeja. Me tuemme parin sopimuksen täytäntöönpanoa. Uskon, että meidän pitää näin tehdä erityisesti Trumpin aikakaudella – USAssa. Olen myös samaa mieltä siitä, että meidän pitää ymmärtää, mitä Brexit tarkoittaa EIPn kannalta ja sen tulevaisuuden näkymien kannalta. Ja uskon, mutta voin myöhemmin antaa tarkemmin analyysin, mielenkiintoisen analyysin siitä, mutta uskon, että EIP auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Luonnollisesti allekirjoitan sen, että kaikki ei ole täydellistä tietenkään, mutta minun mielestäni pitää toimia rakentavasti. Kaik- loppujen lopuksihan EU:ssa on paljon sellaisia tilanteita, jotka ovat paljon pahemmassa jamassa kuin EIPn toiminta. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt Esittelijä siis jo puhui ja haluan vielä toistaa. Niin kuin sanoin, tässä on yli 300 tarkistuksia ja tarkoitus on siis äänestää 6. helmikuuta ja silloin sen jälkeen käsiteltäisiin tämä täysistunnossa maaliskuussa. Kiitoksia kovasti ja keskeytämme viideksi minuutiksi ennen seuraavaa syystä kohtaa. Talouden vuoropuhelu euroryhmän puheenjohtajan kanssa. Ihan pieni viiden minuutin tauko. Kiitos.

So, dear colleagues, good morning. We welcome uh, Jerome Dijsselbloem here in his capacity of president of the... Kiitoksia. Toivotamme tervetulleeksi euroryhmän puheenjohtajan Eero äh, Dijsselbloemin keskustelua varten. Me puhumme maakohtaista suosituksista ja hiljattaisesta komission paketista. Täällä ohjausjaksolla me tiedämme, että ensi viikolla euroryhmällä on erittäin tärkeä kokous näistä aiheista. Ja tietysti monet näistä kysymyksistä ovat varsin relevantteja tälle valiokunnalle. Myös tämä nyt kuuluisa suositus kasvua tukevasta finanssipoliittisesta luonteesta euroalueelle. Uskon, että tästä on kyllä erilaisia näkemyksiä valiokunnassa, mutta minun näkemykseni on, että pitää löytää yksi kokonaisvaltaisempi finanssipolitiikan luonne tai tyyppi euroalueelle, erityisesti koska finanssipolitiikka on olennaista poliittisten välineiden valikoimassa. Ei pitäisi luottaa liikaa pelkästään rahapolitiikkaan. Sitten tietysti Kreikka-kysymys ja keskustelut velkatoimenpiteistä varsin tärkeä kysymys. Joten halu, odotamme innolla hyvää keskustelua teidän kanssanne. Herra Dasselblom, saatte puheenvuoron alkukommenttejanne varten. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat eh, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on ilo olla jälleen Ekon valiokunnassa käymässä taloudellista vuoropuhelua. Kerron lyhyesti taloudellisesta tilanteesta kysymyksistä, joita euroryhmä on työstänyt viime kuukausina, mitä ja mitä haasteita edessä on, niin kuin tekin niihin viittasitte puheenjohtaja. 2016 syksyn ennusteet komissiosta vahvistavat kuvaa siitä, että maltillinen talouden elpyminen jatkuu. On rohkaisevaa, että euroalue odotetaan siirtyvän neljänteen vuoteen joilla tapahtuu laajasti kasvua, työllisyys kasvaa samoin, käytettävät tulot ovat kasvaneet, yksityinen kulutus tukee tätä myönteistä kehitystä edelleen. Emme kuitenkaan voi olla mitenkään itse tyytyväisiä ja löysätä, koska huolimatta koska työttömyys on edelleenkin varsin korkealla tasolla monilla alueilla. Sitten äh, äh, kasvu on kärsinyt epävarmuudesta, samoin tuleva kasvu. Euroalueella tämä tarkoittaa sitä, että nyt enemmän kuin koskaan on aika varmistaa, että elpymisestä tulee itseään ruokkivampaa, kestävämpää. Siksi pitää keskittyä investointeisiin, terveeseen finanssipolitiikkaan ja rakenteellisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Jäsenvaltioilla on vahva etu oma vastuu jatkaa uudistusagendaansa. Keskittäminen tietenkin voi olla osa vastauksesta ongelmiin ja pankkiunioni on tällainen kysymys, mutta ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmiamme. Samanaikaisesti euroalueen poliittinen koordinaatio on välttämätöntä, jotta voidaan minimoida kielteisiä ja maksimoida myönteisiä heijastusvaikutuksia, joita syntyy kansallisesta politiikasta rahapolitiikasta liitossa. Ja juuri tätä euroryhmä on tehnytkin, kun se on käynyt temaattisia keskustelujaan kasvusta ja työpaikoista. Nämä keskustelut jatkavat suosituksia, joita on annettu euroalueella kokonaisuudessaan se siis jäsenvaltiolle, ja tätä kautta on voitu nopeuttaa uudistusta. Se on lisätty tietoisuutta, vaihdettu parhaimpia käytäntöjä eri politiikan saroilla kun katsotaan eteenpäin, niin aion vahvistaa vertaispainepuolta. Keskusteluissamme siirrytään yht benchmarkin toimintaan, erityisesti mitä tulee maksukyvyttömyyspuitteisiin ja e-, eläkejärjestelmiin. Meidän pitää myös kiinnittää enemmän huomiota siihen, että kasvusta pitäisi tulla osallistavampaa, niin että kaikki hyötyvät uudistusponnisteluista ja taloudellisesta elpymisestä. Nyt käsittelisin finanssipolitiikkoja jäsenvaltioiden konsol- äh, budjetin vahvistamistoimet ovat suoneet tuloksia. 2015 tulokset Eurostatista vahvistavat, että euroalueen kokonaistasolla hallitusten vajeet olivat 2,1 prosentissa, siis budjettivajeet verrattuna 6,2 kuusi vuotta sitten. Ja odotetaan tämä laske 1,8 prosenttiin 2016 aikana. Hallituksen velka on alkanut myös vähentyä. Nyt ollaan yhdessä 90,4 prosentissa syksyn ennusteet odottavat, että jatkuvasti pikkuhiljaa nämä indikaattorit laskevat. Kuitenkin nämä keskiarvot peittävät taakseen tiettyä heterogeenisuutta ja lisäedistystä tarvitaan useissakin jäsenvaltioissa, jotta voidaan tarvata kestävyys julkisessa taloudessa ja vahvistaa häiriönsietokykyä. Tämän takia on olennaisen tärkeää, että sovitut finanssipoliittiset säännöt ovat jatkuvasti käytössä, niitä noudatetaan. Kasvu- ja vakaussopimus on tässä tärkeässä roolissa. Euroryhmä tulee viittaamaan budjettisuunnitelmien ja käsittelemistä seuraavassa kokouksessamme 5. joulukuuta. Olen pannut merkille komission su- suosituksen. Se haluaa, että finanssipolitiikka löysettäisiin tai, tai se mm, muuttuisi hiukan kasvaa tukevammaksi 0,5 prosentilla euroalosta. Meidän pitää toimia johdonmukaisesti sen suhteen, mitä sanomme ja mitä teemme. Finanssipoliittiset vaatimukset, jotka löytyvät maakohtaisista suosituksista, perustuvat kasvu- ja vakaussopimukseen. Me sovimme näistä maakohtaisista suosituksista aikaisemmin tänä vuonna ja niiden tarkoitus on sitten näkyä 2017 budjettiluonnoksissa. Kuitenkin tämä selvästi olisi eri asia kuin kasvua, kasvua tukeva finanssipolitiikka, jota komissio ehdottaa. Toiseksi toimielimelliset vastuut ovat ratkaisevassa roolissa. Komissiolla on hyvin tärkeä rooli. Se pitää varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot pitävät kiinni sovitusta kasvu- ja vakaussopimuksen kohdalla. Nimittäin kaikki budjetit täytyy pikkuhiljaa saada rakenteelliseen tasapainoonsa. Keskustelussa käydään, keskustelua käydään nyt finanssipoliittisista kannustimista, pitäisikö maiden kuluttaa enemmän. Jos finanssipoliittista tilaa on, näin voidaan tehdä, voidaan investoida infrastruktuuriin, se on tervetullutta jossakin maissa. Komission mandaattina on esittää suosituksia finanssipolitiikan luonteesta, mutta tällainen suositus ei ole mitenkään sitova. Finanssipoliittista tilaa ja sen käyttö kuuluu itse jäsenvaltioille. Sitten seuraavaksi haluaisin puhua pankkiunionista. Tämä on alue, jolla viime vuosien aikana olemme edistyneet huomattavalla tavalla. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto tuli täysin toimivaksi tämän vuoden alussa. Se täydentää yhteistä valvontamekanismia, joka on ollut käytössä jo kaksi vuotta. Kaikki jäsenvaltiot ovat täysin siirtäneet pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin lainsäädäntönsä ja ratifioineet sopimuksen rahastosta palkkasopimukset, joita tarvitaan, ja tällainen siltarahoitusmekanismi allekirjoitetaan pian. Uskon, että tällä hetkellä neljä maata vielä puuttuu ja tekevät kyllä työtä asian kuntoon saamiseksi. Tämä on tehnyt tietä sille, että voidaan alkaa tekninen työ varajärjestelystä yhteisessä kriisiratkaisurahastossa tämä on vielä yksi asia, joka pitää vielä loppuun. Olen vakuuttunut siitä, että hyvin toimiva pankkiunioni on, on ratkaiseva ennakkoedellytys sille, että valuuttaliittomme toimii. Kun ajatellaan eri ehdotukset pöydällä on, niin millä voidaan syventää emoa ja vielä loppuun pankkiunioni, niin tämä pitäisi olla prioriteettikysymys meille yhdessä pääomamarkkinaunionin kanssa. Euroopan talletussuojajärjestelmä ja uskottava pankkikriisin järjestely on olennainen osa tätä. Pitää vähentää riskejä ja saada paremmat yhtäläiset olosuhteet kaikille. Jatkossa odotan, että nopeasti lainsäädäntäjät käsittelevät hiltaista komission pakettia e-, näistä mainitusta kysymyksistä. Lopuksi muutama sana tilanteesta Kreikassa. Sen jälkeen, kun kävimme taloudellista keskusteluamme helmikuussa hyvä edistys saatu aikaan. On pystytty käymään läpi ensimmäinen ohjelman tarkastelu ja ensimmäisen tarkastelun yhteydessä Kreikka on täytäntöön pannut huomattavan listan poliittisia uudistuksia josta sovittiin yhdessä viime vuonna, kun ohjelma alkoi. Euroryhmän kokouksessa 24. toukokuuta me onnistuimme saavuttamaan, mitä kutsuisin puitesopimukseksi mahdollisesta velkakestävyystoimista. Tässä on lyhyen aikavälin toimenpiteitä. Tekninen työ näiden parissa on lähes lopussa, jotta niitä voidaan alkaa täytäntöönpanemaan vuoteen karsasta lähtien lisävelkatoimia tullaan täytäntöönpanemaan keski- ja pitkällä aikavälillä, jos se on tarpeen ja jos, se vaat, jos ohjelman onnistuminen sitä vaatii, joka päättyy 2008 puolessa välissä. Tässä käsitellään velan kestävyyttä ja se Kreikan pitää jatkossakin vahvasti sitoutua ohjelman tavoitteisiin. Näin IMF pystyy tekemään saamaan täysin toimivan jälleen kerran. Sitten toinen tarkastelu on meneillään ja minä toivon, että 5. joulukuuta euroryhmä saa raportin viranomaisilta ja eri instituutioilta ja henkilöstötasolla sopimus varmaankin silloin on saavutettu. Tähän mennessä edistystä on kuitenkin saatu paljon aikaan. Ja näin euroryhmä voi jatkossakin keskustella lyhyen, keski- ja pitkän aikavälin velkatoimista tarvittaessa. Odotan nyt mielenkiinnolla teidän kysymyksiänne. Match, uh... Kiitoksia oikein paljon, Dijsselblom, tästä kattavasta alustuksesta. Äh, otitte esiin useita tärkeitä kysymyksiä. Nyt varmasti kollegamme tulevat äh, esittämään syventäviä kysymyksiä, joistain niistä on totta, että CSR olivat erilaisia, mutta ymmärrekseni ne johtivat hiukan negatiiviseen finanssipolitiikan luonteeseen, äh, joten henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että komission suositus, vaikka se tietenkään oikeudellisesti sitova olekaan, on silti hyvä. No niin, no mutta katsotaan, mitä kollegat haluavat sanoa. ensimmäinen puhuja on Esther Delange. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Puhun englantia, olen yrittänyt hollanniksi, mutta tiedän, että euroryhmän puheenjohtaja kuitenkin vastaa englanniksi, joten esitän kysymyksen englanniksi. Puhun näistä maakohtaisista suosituksista ja tiedotuksesta, joka liittyi finanssipoliittiseen ekspansioon Pääministeri sanoi radiossa, että tämä vaatimus ekspansiosta monissa jäsenvaltioissa oli huono analyysi ja tämä oli sitaatti, joka sai kuulla radiosta. Hän ei ollut samaa mieltä. Huono analyysiä komission jäsen Moskovicin äm, osalta. Hän sanoi, että hän puhui myös teidän nimissänne. Voitteko äh, sanoa, että näin oli? Mutta liberaali lähdi... Äh, eurooppalaisissa tiedotusvälineissä sanoo, että hänellä saattaa olla silmänsä teidän työpaikassa, ei kansallisessa työpaikassa, vaan eurooppalaisessa, mutta jätetäänpä tuo asia nyt sivuun. E, se, mitä halusin kysyä teiltä, että oletteko samaa mieltä tuosta analyysistä, että ei ollut viisasta vaatia tätä finanssipoliittista ekspansiota, ja Era Moskovici myös sanoi, että että tämä osoittaa, että komissio haluaa nyt sitten toimia euroalueen finanssiministerinä. Tätäkö Moskovici yrittää saada aikaiseksi? Tähänkö suuntaan hän on menossa? Ja sitten Ediksestä. Tiedän, että puolustatte kovasti sen edistymistä. Oletteko sitä mieltä, että tämä riskin vähentämispaketti, jota on ehdotettu, on riittävä edistysaskel, kuinka pitkälle voidaan edistyä, kun sellaisia asioita, kuten valtionvelkariski, ei ole vielä katettu. Um, Kiitoksia. Tiesin, että tämä kysymys tulee esiin, mutta en arvannut, että se oli vain ensimmäinen kysymys, joka meillä tänään esitetään. Euroalueella ei itse asiassa ole yhtä valtiovarainministeriä, vain 19, ja heillä on yhteinen kokous, euroryhmän kokous. Meidän pitää olla tässä melkoisen täsmällisiä. Komissiolla on kaikki oikeudet esittää euroalueelle kokonaisuudessaan suosituksia, ja nämä suositukset voivat myöskin koskea finanssi politiikan luonnetta ja voidaan keskustella siitä, onko äm, sisältynyt nä- näissä neuvoissa ollut oikea. Eräät sanoisivat, että ottaen huomioon tilanne, jossa me olemme, äm, ottaen huomioon talouden sykli, eräissä maissa ei olisi ehkä viisasta yhä äh, stimuloida taloutta äh, finanssipoliittisesti, mutta tämä on asia, josta voidaan keskustella. Äh, tämä on taloudellinen mm, keskustelu talouden syklistä. Mielestäni ei ole oikein sanoa, että komissio tällaista huomautusta saisi antaa. He ovat aivan oikeassa tässä. Ja minä aina sanon komissiolle seuraavaa ja tuen heitä. On tärkeää, että meillä on tiukka komissio valvomassa heidän täytyy ymmärtää, että jos on olemassa konflikti sääntöjen ja sopimusten ja finanssipolitiikan neuvojen välillä, jos tässä on ristiriita, vaikeassa tilanteessa. En sano, että näin nyt varsinaisesti olisi, mutta se, että meillä olisi hyvin, hyvin laajaa finanssipolitiikkaa sen laajentumista ja että maat sitä käyttäisivät, haluaisin kuitenkin vahvistaa, että komissio yhä Ähm, sopimuksia noudattaa niin, että me pääsemme sitten keskipitkällä aikavälillä tavoitteeseemme nimittäin siihen, että talousarviot ovat tasapainossa, mutta me emme ole vielä tässä tavoitteessa. Ähm, emme ole vielä päässeet kylliksi tasapainoa, että voisimme hylätä tämän finanssipoliittisen suunnan. Tämä on euroryhmän kanta tietenkin luonnollisesti. Alankomaiden valtiovarainministeri puhuu minun Äh, puolestani, mutta minä olen täällä tänään nyt euroryhmän puheenjohtajana. Sitten te mainitsitte Edisin. Uskon, että Edis ja yhteinen pankkien talletussuoja, äh, Edis eli Euroopan talletussuojajärjestelmä ja pankkien äh, yhteinen ähm, tukijärjestelmä – Tilanne niiden suhteen on Euroopassa sellainen, että pankkien perintöä nyt ratkotaan. Tämä hermostuttaa tiettyjä ihmisiä, mutta se tekee minusta optimistisen. Tämä osoittaa sen, että näihin ongelmiin nyt vihdoin puututaan, mikä on hyvä asia. Ja kattava paketti, jota komission jäsen Dombrovskis on ajanut riskien vähentämisen alalla, mielestäni on yleisesti ottaen hyvä. Meidän tulee siitä keskustella, me tulemme sitä käsittelemään Ecofinissa tietyissä kysymyksissä. Alankomaiden valtiovarainministerinä sanoisin, että meidän pitäisi olla vielä kunnianhimoisempia, mutta mielestäni tämä paketti on kaiken kaikkiaan hyvä. Meidän täytyy edistyä myöskin riskin vähentämisen alalla ja poliittisellakin ähm, kentällä meidän pitää keskustella edisistä eli eurooppalaisesta järjestelmästä. Me tarvitsemme kattavan lähestymistavan ja meidän täytyy ajatella tulevaisuutta. Olen monta kertaa jo sanonut, että jotta rahaliiton talous on tasapainossa, on erittäin tärkeä toimia. Meidän täytyy varmistaa, että me saamme työtämme päätökseen ja teemme sen vankasti Euroopassa. Meillä on tapana rakennella erilaisia uusia rakenteita ja projekteja, mutta emme saata niitä päätöksiä, niin sitten uusi kriisi iskee ja huomaamme, että ne rakenteet eivät olekaan niin vahvoja kuin me kuvittelimme. että meidän täytyy saattaa tämä työ nyt päätökseen. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia. On mielenkiintoista, äh, että MTOssa on katto, mutta ei äh, lattia budjettia, eli voitaisiin tällaisen budjetin ylijäämän kanssa toimia. Meillä on siis katto, mutta ei ole lattia, joten teoriassa voisi olla finanssipoliittinen ylijäämä, eikä ole aivan selvää, milloin siitä tulee liiallista. Tämä on tällainen eh, intellektuaalinen ajattelu eh, ajatteluleikki. Eh, Permans Peres. Kiitoksia puheenjohtajalle. Sanoit, että on tärkeää viedä loppuun alletut projektit, kyllä, mutta tärkeää on myös lopettaa viedä loppuun aikataulussa, joka on järkevä ja tiukka, koska muutoin tehdään liian vähän, liian myöhään. Te sanoitte, että on mahdollista jännittää kasvojen vakaussopimuksen ja euroalueen yhteisen finanssipolitiikan välillä. Oletteko te sitten sitä mieltä, Tarkoittaako tämä sitä, että teille mikään jäsenvaltio ei omaa nyt tällaista tilaa harjoittaa ekspansiivisempaa finanssipolitiikkaa, koska 0,5 prosenttia, jota komissio ehdottaa, sitä ei voida soveltaa kaikkiin maihin, vaan niihin maihin, joilla on tällaista finanssipolitiikasta tilaa, jota kautta voivat sitten lisätä ö, budjettimenojaan. Sitten haluaisin tehdä toisen kysymyksen. Te otitte esille Kreikan tilanteen. on keskustelu asiantuntijoiden kesken IMFssä tarkasteltu tätä hanketta, tärkeä tärkeitä kysymyksiä, niin kuitenkin tulee esille myös yksi kysymys. Miten voidaan luoda luottamuksen ilmapiiri, jotta kasvu lähtee liikkeelle maassa ja voidaan palauttaa investoinnit? Ettekö usko, että jonkinlainen selkeä merkki velan suhteen olisi se merkki juuri, mitä odotetaan, jotta tällainen investointien liikkeelle lähteminen ja kasvun elpyminen olisi mahdollista maassa? Sitähän niin kipeästi siellä odotetaan. Eh, merci. Kiitoksia ensin äh, enemmän liikkumavaraa suuremmalle kulutukselle. On joitakin jäsenvaltioita, muutama jäsenvaltiota, jotka ovat tässä tilanteessa. Tietysti kaikki sopimuksen säännöt ovat sellaisia, että on varaa kuluttaa enemmän rahaa. Ja on jossakin maassa kyllä syytäkin käyttää koulutukseen, infrastruktuuriin, tulevaisuuden kasvukapasiteettiin, mutta en mainitse näitä maita nimellä. Ja ma- jos maat ovat nyt hyvässä taloudellisessa tilanteessa, ei sitä, sitä, että jatkossakin aina tulevat olemaan. Tarvitaan tällaisia investointeja, jotka suuntautuvat tulevaisuuteen kaikkienkin kohdalla. Tämä kannattaa ottaa esille. Mutta tarkoitan nyt tässä kuitenkin sitä, ja jos emme tästä pidä, pitäisi muuttaa sopimusta, mutta sopimuksessa kyllä todellakin puhutaan tällaisesta äh, katosta tai lattiasta, mutta ei ole mitään kuilua ja siksi komissio on erilainen rooli, erilainen velvollisuus säilyttää varsin tiukasti tätä, näitä sääntöjä, joista puhutaan kansainvakaussopimuksessa ja sitten keskustelu siitä, mitä tarvitaan, halutaan finanssipolitiikan selvittämisessä. Tilanteet siis vaihtelevat huomattavasti taloudellisesti. Tilanne myös vaihtelee maassa toiseen, minkälaisia investointeja tarvitaan jo, ja missä määrin niitä tarvitaan. Joten kaikki pitää ottaa huomioon. Uskon, että komission täytyy ottaa tämä asia huomioon hiukan virallisemmin heidän vastuunsa liikkumavarata heillä on ja sen suhteen on erilaista. Jos on jos on alle tämän keskipitkän aikavälitavoitteen tai sen yläpuolella. En kiistä sitä, etteikö tällaista suositusta olisi. Keskustelemme siitä euroryhmässä. Ja sitten katsotaan, miten ministerit tähän äh, reagoivat, jos he tuntevat, että tämä asia koskee heitä. komissio on siis ottanut tämän asian esille, mutta komission pitää tarkastella sen omaa auktoriteettia määräysvaltaisessa eri kysymyksissä. Sitten Kreikassa luottamuskysymys on ratkaisevassa roolissa. Velan kestävyys tietenkin on osa tätä luottamuskysymystä. Jos ei ole mitään mahdollisuutta Kreikalle, kreikkalaisille, yrityksille siellä ja niin edelleen, kantaa tätä velkataakkaa tulevaisuudessa, silloin se tulee estämään tulevaisuuden investointeja ja kulutusta. Joten me olemme sitoutuneita siihen. Haluamme varmistaa, että Kreikka pystyy hoitamaan velkansa. Ja kuten tiedätte, olemme jo ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin 2012 lopussa. Olemme sitoutuneet tekemään enemmänkin toukokuun euroryhmän kokouksessa. On pohdittu, mitä lyhyellä aikavälillä tehdään ja se esitellään, nämä esitellään 5. joulukuuta. Mutta aina on tämä ehdollisuus tässä kuitenkin mukana. Tarvitaan sitoumusta molemmilta tahoilta, molemmilta osapuolta, näin sanon myös euroryhmän jäsenille. Tarvitaan sitoumusta velkojamailta mailta, jotta ne ovat valmiita tukemaan Kreikkaa ja varmistamaan sen, että Kreikka pystyy täyttämään velvoitteensa. Ja tarvitaan yhtä lailla Kreikan hallitukselta sitoutuminen siitä, että ei anneta jälleen asioiden lähteä vapaasti etenemään. Heidän pitää rakentaa vahvaa taloutta, vahvoja instituutioita Kreikassa. Molemmat tekijät ovat tarpeen, jotta voidaan rakentaa tätä luottamusta uudelleen. Thank you. Uh, Kiitoksia. Joakim Starbatti. Puheenjohtaja, se mitä te sanoitte, sen kuulen aina täällä parlamentissa, että kasvu alkaa hitaasti, mutta se ei kanna itse itseään. Budjettitilanne on parantunut, mutta se ei ole vakaa ja Kreikka on matkalla kohti rakenteellisia uudistuksia. Sen olen kuollut vuosi vuodelta. Tosi seikka on se, että euroalue on se alue, joka kasvaa vähiten maailmassa. Syyn siihen tiedämme kaikki, mikä se on. Se on euro. Euro on aliarvostettu, ei euro ole aliarvostettu Saksalle ja meidän budjetti ylijäämämme vuodesta 2000 vuoteen 2016 on yhdeksän Meillä on suurin työttömyys 25 vuoteen meillä on meille liian alhainen vaihtokurssi ja meillä on tällaista beggar my neighbor-politiikkaa, naapurin teemme. Eh, teemme. no, mut, mutta tämähän, mitä me teemme, on haluttua. Sitähän euroalueen sisällä halutaan. Ja nyt kuulen, että tilanteen voi parantaa, jos Saksa olisi vähemmän kilpailukykyinen. Jos se siis tekisi samat virheet kuin valtiot ovat tehneet aikaisemmin, ne valtiot, jotka ovat nyt vaikeuksissa. Mutta sitten ajatellaan, että tällä tavoin euroalueella saadaan aikaan tasapaino. Uskotteko, että täällä Euroopan parlamentissa hyväksytään se, että heikennetään Saksan kilpailuasemaa sisäisiin toimenpiteisiin ja sillä tavoin parannetaan euroalueen kilpailukykyä. Uskotteko, että tällä tavoin voidaan saada aikaan kasvua euroalueella? Thank you very much for your question. Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Ensinnäkin on tendenssi, ei pelkästään Euroopassa, vaan sanoisin melkeinpä maailmanlaajuisesti, harjoittaa tällaista faktoista vapaata politiikkaa. Jos ei faktoista pidä, niin sitten ei, ei välitä niistä ja sanoo päinvastaista. seikka on se, että neljättä vuotta peräjälkeen kasvu euroalueella on parantumassa. Ja joissain maissa on erittäin vahvaa kasvua, mutta suuria eroja on fakta on, että keskivertokasvu on 1,6. Tämä on viimeisin luku, jonka näin. Se on todennäköisesti liian alhainen. Varmaan se kasvaa tänä vuonna. Ja vaje tulee laskemaan alle kahden prosentin. Tämä on keskiarvo euroalueella. Nämä ovat pelkästään faktoja. En minä halua kuvaa maalata kauniimmaksi kuin se on. Nämä ovat faktoja. Mm onko meillä äh, maailman alhaisin kasvu? Ei, se ei ole totta. Se ei yksinkertaisesti ole totta. En tiedä, miksi sanotte näin. Tämä on kiehtovaa. Mutta se ei ole totta. Tiedän, että haluaisitte mielelläni sanoa näin, koska haluaisitte seuraavassa äh, lauseessa sitten sanoa, että kaikki on euron syytä. Mutta vähän niin kuin Joseph Stiglitz, te äh, rakennatte kaikki Euroopan maan, o, maiden ongelmat sellaisiksi, että syypäänä on euro, enkä usko, että näin on. Meillä on kilpailuongelmia useissa valtioissa, meillä on niin suuri rahoitusalan kriisi, josta vieläkin yritämme selviytyä. Pankkien uudelleen avaaminen liiketoiminnalle on vielä menossa, mutta ollaan menossa oikeaan suuntaan. Jos haluatte syyttää euroa, siitä vaan mutta teidän täytyy ymmärtää, että rahoitusvakaus ja valuuttavakaus ei ollut täydellistä Euroopassa todellakaan ennen euroa, mutta meidän muistimme on niin lyhyt. Pitääkö Saksan menettää kilpailukykynsä? Ei tietenkään. En näe eurojärjestelmää suljettuna pelinä, nollasummapelinä, jossa voimme saada elpymistä jossain ohjelmamaissa ainoastaan, jos toiset valtiot menettävät kilpailukykyä. Saksan teollisuus vie suurimman osan Ähm, tuotteistaan euroalueen ulkopuolelle, että ei tämä ole oikea lähestymistapa. Yhdessä ja yksittäin meidän tulisi vahvistaa kilpailukykyämme ja tuo prosessi on käynnissä ja se on vaikea prosessi, koska hyvin suuri kriisi on kohdannut meitä, mutta se on käynnissä. Joten katsotaanpa nyt faktoja. On syytä hienovaraiseen optimismiin ja päättäväisyyteen, jotta pysytään tällä elpymisen tiellä. By the way, the number of years where... Ne vuodet, eh, jotka Saksa on ollut yli kolmen prosentin viime vuosikymmenellä, ei mitenkään kovinkaan kielteisesti vaikuttanut heidän kilpailukykyynsä. Se auttoi eh, vaikeiden uutistusten toteuttamisessa. Tämä on tilasto, jos katsotaan vähän pidempää jaksoa. Korvan Nivenhausen. Jeroen. Uh, I will also do... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin käytän englanniksi, koska vastaat kuitenkin englanniksi. Haluaisin kysyä tältä kysymyksen myöskin eh, komission lausuntoon liittyen tästä 0,5 prosentin eh, BKT ja 15 miljardista, jotka pitäisi investoida eh, niihin maihin, joissa finanssipoliittista tilaa on, eli Luxemburg, Alankomaat ja Saksa tietääkseni. Kaksi kysymystä. Ehm, Alankomaiden tilastopalvelut, jotka tunnette hyvin, sanoit, että jos nämä maat käyttävät finanssipoliittista tilansa mahdollisimman paljon, ne voisivat 0,29 prosenttia BKTstä, eli lähelläkään ei mennä tästä 15 miljardia, jos komissio puhui. Oletteko sitä mieltä, että 15 miljardia lisää tulisi investoida? Toinen kysymykseni liittyy äh, Saksan valtiovarainministeri Schäuble hiljattaiseen lausuntoon, jonka mukaan finanssipoliittisista poliittisia sääntöjä pitäisi tehdä riippumattomien toimijoiden parissa niin, ettei eturistiriitoja synny. Olisin kiinnostunut kuulemaan teidän kantanne siitä, olisiko tällainen riippumaton virasto parempi ähm, käyttämään säätelyviranomaisen roolia. First. Kiitoksia ensimmäisen kysymykseen liittyen siitä, onko komissio nyt liioitellut suosituksissaan. Uskoakseni tämä liittyy siihen huomioon, jonka tein aikaisemmin finanssipoliittisen liikkumavaran ja näiden sopimusten välillä on jonkin verran eroja. Molemmat eivät pidä yhtäänkaan paikkaansa. Ja jos katsotaan komission suunnitelmaa, komission ensimmäinen vastuu on noudattaa finanssipoliittista sopimusta. Sehän on se oikeudellinen pohja, joka pitää euroaluetta yhdessä. En sano näin siksi, että olen tällainen tiukka kalvinesti alankomaista, sitä paitsi minähän olen katolinen, kuten tiedätte. Minä sanon näin siksi, että tiedän kokemuksesta, kuinka tärkeää on säilyttää sopimuksen uskottavuus. Näin houkutus siitä, että joustetaan säännöissä, äh, kun ajat ovat hyvät ja sitten ähm, huomataan huonojen aikojen iskiessä, että olisi pitänyt toimia tiukemmin, on no jotakin, mitä pitää välttää. Meidän pitää äh, pitää euroalueen tilanne vakaana. Toiseksi tällaisen riippumattomaan virastoon liittyen haluaisin palata viiden puheenjohtajan ähm, raporttiin, jossa me sanoimme, että meillä pitäisi olla Euroopan tasolla äm, riippumaton finanssipoliittinen elin, joka voi arvioida sitä, mikä kansallisten hallitusten ja kansallisten talousarvioiden tilanne on äh, sopimukseen nähden ja tehdä äh, arvio tosiasioista ja siihen pohjaten komissio sitten äh, voi käyttää toimeenpanevaa rooliaan ja tarpeen vaatiessa myöskin pakottaa jäsenmaat noudattamaan sääntöjä, jos nämä eivät niin tee. Tämä oli viiden puheenjohtajan kertomuksessa ehdotuksemme ja kannatan sitä yhä komission alle. finanssipolitiikan neuvosto on luotu komission alle ja ensimmäisen kerran tämän mm, elimen puheenjohtaja tuli euroryhmään, äh, anteeksi on kutsuttu euroryhmään nyt joulukuussa ainakin, näin on tarkoitus toimia. Me tulemme äh, tarkastelemaan tätä finanssipoliittista ryhmää ja sen työtä tulevaisuudessa. I have uh, just a uh, small yes. other question. There's still some time. Okay, very shortly. Uh, Minulla on vielä ihan pieni kysymys. Elstatin uh, Rajoccio vieraili täällä ähm, finanssipoliittisessa työryhmässämme ja kuten tiedämme, Elstatissa on ollut tilastojen suhteen ongelmia. Luotatteko te täydessin siihen, että nykyiset tilastotiedot Kreikasta ovat luotettavia? Prostat just said to us to be Eurostatin puheenjohtaja kyllä sanoi, että ne ovat nyt järjestyksessä. Uskon, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Kun kysytte poliitikolta, voidaanko tilastotietoihin luottaa, sillä sanonpa minä nyt mitä tahansa, se voi itse asiassa tilastokeskuksiemme riippumattomuutta loukata. Tämä ei ole mielestäni minun asiani arvioida tilastokeskukset äh, tekevät laadukasta työtä, mutta te ette minun uskoisi kuitenkaan, niin jos minä sanoisin, että Alankomaiden tilastotiedot ovat äh, pitäviä. Te sanoisitte, että te olette poliitikko, eihän tämä teistä riipu. Tämä on nimenomaan se, mitä minä halusin sanoa. Älkää asettako poliitikkoja vastaamaan tilastoista. Meillä pitäisi olla laadukkaita tilastoja läpi Euroopan. Ja niihin pohjalta voimme tehdä sitten poliittista äh, keskustelua. Meillä voi olla erilaisia näkökulmia, mutta tosiasioiden pitäisi olla tosiasioita. Jos Papadimulis. Kiitoksia Dimitrios Papadimulis. Kiitoksia puheenjohtaja herra Dasselblom. Pyytäisin laittamaan kuulokkeet päähän, koska minä aion puhua kreikkaa. Ja niin, ensinnäkin haluaisin kollegalle, joka kysymyksen juuri esitti, kertoa, että juuri tasan viikko sitten herra Heidemacher oli, Eurostatin puheenjohtaja oli täällä, hän on saksalainen ja me kysyimme häneltä, mikä on Kreikan tilastotietojen tilanne tänä päivänä. Ja hän sanoi, että suurta edistystä on tapahtunut. Se, mitä aikaisemmin tapahtuu, sitä ei nyt enää tapahdu tiedot ovat oikein ja ainoastaan on joitakin puutteita hallinnollisella tasolla, mutta ei enää mitään välintuloja. Ja minä olen sitä mieltä, että nyt kun todella tarvitsemme luottamusta, niin me emme me saa leikkiä tällaisilla kysymyksillä. Herra Dijsselbloem, toivotan teidät sydämesti tervetulleeksi ja tyytyväisenä huomasin, että otitte myönteisellä tavalla kantaa Kreikkaan. Tämä on myönteinen toimenpideluettelo, johon on ryhdytty ja sanoitte, että olette luottavainen. Toivotte, että 5. joulukuuta mennessä tämä tunnettu staff level agreement saadaan aikaan, eli siis tämä sopimus hallinnollisella tasolla. Ja te varmasti tunnette myös legendan Sisifuksesta. Um, Herra Draghi eilen puhui äh, dynamiikasta, äh, jota on hyödynnettävä, lykkääntymistä ei saa tapahtua, joten äh, minä kysyn teiltä, mitä voimme odottaa euroryhmän kokoukselta 5. joulukuuta, kun on kyse tästä toisesta arviosta ja toimenpiteistä velkaantumisen helpottamiseksi. Äh, kansainvälinen valuuttarahasto vaatii drastisempia toimenpiteitä äh, myös keskipitkän aikavälin ohjelmille ja vaatii myös pienempiä ylijäämiä Kreikalle vuoden 2018 jälkeen, jotta me voisimme saada aikaan kasvua. Ja nyt kysyn teiltä euroryhmän eh, puheenjohtajana, millaisiin toimenpiteisiin voitte ryhtyä, jotta näihin kahteen kysymykseen valuuttarahaston kanssa voidaan päästä yhteisymmärrykseen. uh, the... Kiitoksia. Mitä voimme odottaa? 5. joulukuuta kuulemme toimielimiä. Toivottavasti saadaan henkilöstön tasolla sopimus seurausta tarkastelusta ja tähän liittyy huomattaviakin uudistuksia. Yksi tällainen koskee työmarkkinoita. Uskon, että tämä on yksi erittäin tärkeä kysymys, joka jonka kohdalla tarvitaan vahva perusta, jotta voidaan käydä myös hyvää keskustelua siitä. Toiseksi meidän pitää keskustella joistakin elementeistä, jotka ovat vielä jääneet auki aiemmista sopimuksista. Yksi koskee perusylijäämää, on tällainen finanssipolitiikan reitti, joka vaatii sitä, että Kreikka saa sen kolme puoleen suurin piirtein, he ovat nyt oikealla tiellä. Aikaisemmissa sopimuksissa on todettu, puhutaan myös keskiaikavälistä, ja kuinka pitkä tällainen ajanjakso sitten on. Tämä on yksi näistä kysymyksistä. Tämä tulee olemaan yksi avainkeskusteluista euroryhmässä. IMF väittää, että ei voi vaatia, että Kreikka pystyy ylläpitämään tätä kovin pitkään. Vielä toistaiseksi ovat sanoneet, että se on kyllä välttämätöntä, koska Kreikan täytyy täyttää kasvu, vakaus- ja kasvusopimuksen säädökset Tässäkin vaaditaan varsin huomattavaa perusylijäämää, emmekä tietenkään voi päättää, ei olisi laillistakaan päättää siitä, että Kreikka pääsisi irti vakaus- ja kasvusopimuksen säädöksistä joiden meidän pitää löytää tässä realistinen tie eteenpäin. Ja puhun nyt realismista, koska mielestäni IMF on kyllä oikeassa sikäli, että jos on 3,5 prosentin perusylijäämä pitkän aikaa, on valtava tehtävä. Ja mielestäni meidän täytyy olla tässä realistisia. Tämä tulee myös määrittelemään, miltä velan kestävyys tulee näyttämään. Yksi seikka tähän vaikuttaa pitkällä aikavälillä. Ja niin kuin minä sanoin, me tulemme kuulemaan Euroopan vakausmekanismia, mikä tämä lyhyen aikavälin paketti olisi, miten voidaan vähentää kustannuksia eri lainoissa, mitä se tätä kautta saataisiin aikaan. Olen aika optimistinen tämän hankkeen suhteen. Me olemme tehneet valmiiksi vuodelle 2018 loppuun mennessä joitakin lisätoimenpiteitä. IMF todennäköisesti tulee pyytämään, kysymään kuinka sitoutuneita olette tekemään tätä kaikkea ja reilu kysymys se onkin, tulemme tästä keskustelemaan. Ja tältä pohjalta uskon, että IMF sitten äh, sitoutuu niin kuin se jo sopii toukokuussa äh, viemään asian ennen loppuun vuoden loppua käsittelyyn. Ja meidän pitäisi rakentaa tämän myönteisen hengen päällä, niin kuin pääjohtaja Draghi on sanonut. Ei antaa tämän mennä ohi, vaan kulkea asteittain oikeaan suuntaan. Tämä on minun tyylinikin askel askeleelta mennään. Jotkut ehkä haluavat kulkea nopeammin, jotkut eivät halua liikkua ollenkaan ja mielestäni joudun hiukan tuuppaamaan. Me kyllä tulemme liikkumaan eteenpäin ja askel askeleelta. Hyvä, kiitos. Sven Giegold. Welcome again and... Tervetuloa vielä kerran. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä kanssanne siinä, ettei euro itsessään ole se, mitä pitäisi hitaasta kasvusta syyttää, vaan kattavan johdonmukaisen talouspolitiikan puute euroalueella joka vaikuttaa valuuttaan. Ja täytyy sanoa, että teidän satunne suuresta menestyksestä täytyy nähdä myöskin EKPn toiminnan hyvin suurena joustavuudena. Tämä uhkaa suuresti meidän eläkejärjestelmiämme, myöskin Alankomaiden eläkejärjestelmää ja reaalitalouteen keskittyneitä pankkeja. Tällä on siis puutetta todellisesta yhteisestä talouspolitiikasta ja siksi on hyvä, että nyt lopultakin komissio on ryhtynyt yhteisen finanssipolitiikan luonteen suhteen toimiin. Kysymykseni on kuitenkin se, tuetteko te tätä vai ette? Se ei ollut selvää teidän johdantopuheenvuorossanne. Sitten toiseksi Alankomaiden hallitus voisi tehdä jotakin, jotta yhteinen finanssipolitiikka euroalueella olisi johdonmukaisempaa. Se voisi lopettaa sellaisten toimien jarruttelun, jotka kilpailua käsittelevät Euroopassa. 18. marraskuuta te kirjoititte mm, kirjeen, jossa pyydettiin veronkiertotoimien lykkäystä ja Alankomaiden hallitus on yritysten yhteistä yhtiöveropohjaa vastustanut ja jopa pyytänyt lykkäyksiä. Te sanoitte, että 13. kesäkuuta tämän piti olla tulossa voimaan, mutta nyt te ö, olette menossa vielä pidemmälle. Eli haluaisin tietää, mikä perustelu tässä nyt on, kun te olette Hallankomaiden valtiovarainministeri. It's only one guy. Hyvä asia on, että on vain yksi tyyppi olemassa. Ensimmäinen kysymys, mikä mielipiteeni oli suos, suositukseksi euroalueen finanssipolitiikan luonteeksi. Minusta se, että mainitaan faktat, niin joillakin mailla on tätä finanssipoliittista tilaa ja ne voisivat käyttää sitä viisaisiin, viisaihin investointeihin, mutta tämä riippuu kansallisesta hallituksen, ne päättävät missä määrin haluavat investoida tätä liikkumavaraa ja millä tavalla ja aikanaan ja aika nopeasti tässä edetään. Yhä enemmän maita tulee olemaan tässä hyvässä tilanteessa, jossa ne todellakin voivat katsoa eteenpäin ja keskustella paljon enemmän tulevaisuuden investoinneista eikä niinkään kriisin ongelmien ratkaisusta. Tämä on positiivista kehitystä, mutta tämä asia siis kuuluu jäsenvaltioiden toiseksi verokysymyksistä. Olen pahoillani, että olette niin pettynyt Ecofinin puheenjohtajana me painostamme valtavasti ja käytämme energiaa ja tarmoa, että saadaan aikaan ö, verokirvastaista paketista sopimus. Te ette ehkä pidä tästä, että ei, se ei ehkä mene tarpeeksi pitkälti teidän mielestä. Mielestäni se on, mielestäni se on tärkeä askel Eurooppa tässä asiassa ja jo sen täytäntöönpanossa on johtoasemassa koko maailmassa. Toinen osa ATAT kaksi, sitä keskustellaan joulukuussa ja uskon, että silloin saadaan ehkä jopa sopimus aikaan Ecofinin kokouksessa joulukuussa jo. Entä sitten alkuperäinen hallitus, onko sillä tiettyjä toiveita? Totta kai kaikillahan on. Five years late or not. Mutta haluatteko te toimeenpanna tämän viisi vuotta myöhässä vai ette, kun te sanoitte Alankomaiden parlamentille? Se, mitä sanotte nyt täällä, ei ole täysin yhtäpitävää sen kanssa, mitä sanoitte alankomaalaisille kollegoille äh, parlamentissa. Haluatteko te siis lykätä tätä vai ette? Haluan sopimuksen tästä asiasta, sen täytäntöönpanosta. Tämä koskee näitä erilaisia verojärjestelyjä ja muiden kolmansien maiden kanssa. Se vaikuttaa huomattavalla tavalla kansalliseen verojärjestelmiin. Tässä pitää, tarvitaan uudistus uudistuksia yrityksissä, kuten te tiedätte. Ja hollantilaisen ministerinä tulen pyytämään tätä aikaa, niin kuin muutkin maat ovat pyytäneet lisäaikaa siirtymävaiheita muissa kysymyksissä. Näin asioissa edetään. Joskus tarvitaan hiukan aikaa täytäntöönpanoa varten, jotta voi edistyä asioissa. Viiden vuoden lykkäys tarkoittaa sitä, että te periaatteessa jatkatte ylikansallisesta yhteistyöstä hyötymistä. Eihän mikään vaadi viittä vuotta. Tämä on teidän Alankomaiden valanto, va, valtiovarainministerinä teidän intresseissänne näin toimia. Olen koko ajan Alankomaiden valtiovarainministeri. Mutta myöskin Alankomaissa näin puhutaan, niin tämä on henkilökohtaisesti teitä vastaan suunnattu kommentti. I have absolutely no problem with that. Minulla ei mitään ongelmaa tämän suhteen. Kyllä, minä argumentoin täytäntöönpanosta valtiovarainministerinä ja katsotaan sitten saadaanko tuloksia aikaan joulukuussa. Tärkeämpää on kuitenkin edetä kaikissa näissä verotuskysymyksissä. Olen sitoutunut tähän asiaan, olen ollut sitoutunut siihen jo muutamien vuosien ajan. Olen pyytänyt, että edistyttäisiin, sitten voitte arvostella minua, että en tee tarpeeksi. Tiedän, kuinka rakastatte Alankomaita tässä suhteessa, joten me jatkossakin tulemme keskustelemaan, mutta me kyllä tulemme myös edistymään. Um, ähm, yeah. Kiitoksia. EFDD Beatrix von Storch. Niin, hyvä. äh, julkinen talous eroalueella on vieläkin epäjärjestyksessä. Tässä olemme samaa mieltä. Vaje pitäisi 1,8 prosentista äh, vähentyä 1,5 prosenttia niin ensi vuonna. Se kuulostaa paremmalta kuin mitä se on. Kasvu ja velkaantuminen ja vaje, ne ovat äh, asioita, jotka liittyvät toisiinsa. Kasvu- ja vakaussopimus on nyrkkisääntö, jotta valtion velkaantumisosuus pysyy vakaana. 60 prosentin velkaantumisasteessa valtio saa lisävelkaantua 3 prosenttia, jotta velkaantumisosuus pysyisi samana. Valtio tarvitsee samana ajalla 5 prosentin kasvuun. Vain sillä tavoin äh, velkaantumisaste ja BKT ovat tasapainossa. Eli jos velkaantuminen kasvaa 360 osalla, eli niin silloin 5 äh, prosentilla, niin silloin äh, BKTkin on kasvattava 5 prosentilla. Tämä on nyt euroalueen ongelma. 2016 velkaantuminen 91,6 BKTstä, vaje on 1,8 prosenttia, velkaantuminen tulee kasvamaan 2 prosenttia. Silloin vaatimus kasvulle on se, että sen pitäisi olla vähintään saman ähm, arvoinen. Kuitenkin euroalueen potentiaalinen kasvu on vain yksi prosentti ja luen EKPn nettisivulta 23.4.2015 äh, Peter Brett äh, EKPn hallintoneuvostosta sanoo, että potentiaalinen kasvu. Äh, kansainväliset äh, instituutiot arvioivat, että potentiaalinen kasvuaste on alle prosentin euroalueella. Siis potentiaalinen kasvu on alle äh, prosentin. Tämä tarkoittaa sitä, että euroalue on jo kurjassa tilanteessa, mutta lyhyellä aikavälillä sillä voi mennä vielä huonommin ulkoiset taloudelliset tekijät, äh, rahoitusvakauden ongelmat, italialaiset pankit, poliittiset ongelmat, kuten äh, Italian kansanäänestyt saattavat äh, järisyttää asioita. Ettekö ehkä tänä päivänä haluaisi mieluummin jotain muuta työtä kuin sen työpaikan, mikä teillä on? Um, here again. Tässä jälleen kerran kyseessä on kysymys jossa meidän täytyy kääntyä tosiasioiden puoleen, jotta ymmärtäisimme, mikä tilanteemme on. Voitte sanoa, että euroalueen potentiaalinen kasvu ei koskaan ylitä yhtä prosenttia, mutta se on jo 1,6 ja sehän nousee vuosittain. Monissa maissa kasvu on yli 3 prosenttia, suurimmassa osassa kahta. Muutama maa on jälkijunassa yhden prosentin lähellä, mutta lähestulkoon kaikki nämä maat kuitenkin ylittävät tuon niin kutsutun kasvurajan. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Alijäämä laskee nopeasti, yhä useammat äh, maat äh, tavoittavat äh, ähm, julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteensa piakkoin. itämä tämä tarkoittaa sitä, että tähän mennessä tällainen valtava finanssipoliittinen kriisi ei ole iskenyt. Me alamme kääntyä positiivista sykliä kohti Tämä koskettaa yhä useampia maita. Ja on totta, että jos meillä on tässä kriisi vie jonkin verran aikaa ennen kuin veloista pääsee eroon. Ei ole olemassa mitään nopeaa ratkaisua tähän. Ei ole mitään nopeaa ratkaisua olemassa valtion velkaan, mutta me voimme varmistaa sen, että me olemme paremmassa tilanteessa, että meidän rahoitussektorimme on siivottu niin, että tällainen rahoitussektorin riittyvä kriisi ja velkakriisi eivät puhkea uudelleen tulevaisuudessa. Ähm, meillä on nyt enemmän puskuria ja äh, enemmän varautumista shokkien varalta, mutta mitään nopeaa ratkaisua ei ole olemassa. Meidän täytyy talousarvioitamme ja talouksiamme tukea ja samaan aikaan meidän täytyy myöskin varmistaa se, että nominaalinen ja BKT verrattava velka laskee, ja tätä tapahtuu nyt jo. Match, and I recommend you to read article. Kiitoksia oikein paljon, ja suositan, että 1, 6, 2, 2b artiklan luen, jossa on aivan selvästi tällainen sanamuoto vajeesta, juuri sitä syystä, minkä herra Dijsselbloem sanoi. ENFstä Gerald Annemans. Eh, eh, Kiitoksia Blum. Haluaisin viitata siihen, mitä tarkoititte viime viikon haastatteluissanne TV-ssä. Annetaan haastattelu myös Trant-nimiselle lehdelle. Sanoitte, että Alankomainen hallitus eurokriisin syvimmällä hetkellä tarkasteli myös sellaista mahdollisuutta, että euro ei selviäisi mehän uskomme täällä avoimeen demokratian, olisi ehkä hyvä, jos te sanoisitte, minkälaista mallia silloin ehkä pohditte, olisiko kulden niin vai miten olisitte ajatelleet tilannetta ja voisitteko minkälaisia asiakirjoja tai taustatietoja käytitte, jotta valmistelisitte euron jälkeisen ajanjakson. Sitten Traulehdessä annoitte, määrittelette omaa tehtäväänne, näyttää siltä, sanoitte, että tämä tilanne näyttää enemmän nyt kuldeneilta ja D-markulta eikä niinkään tällaiselta liiralta nyt, kun tämä laadulla on merkitystä. Tässä tietysti viitataan alueellisiin eroihin ja merkityksiin ja kuinka tärkeää vakaus on valuuttakysymyksessä. Minulle tämä on ihan loogista puhetta, mutta teille, kun ajatellaan teitä euroalueen puheenjohtajana, tämä on aika erikoista teidän suustanne, koska jos tarvitaan jonkinlainen malli, jotta euro toimii vakaalla pohjalla, niin puhutte siis vain saksalaisista ja hoitajista malleista. Tämä tuntuu hiukan vähemmän järkevältä puhelta ajatellen nyt teidän tehtävänne. Um, thank you very much for reading all my inter- Kiitoksia oikein paljon, että luitte kaikki haastatteluni. Se on teidän tehtävänne. Minusta olisi kivaa olla teidän toimessanne. No, ensinnäkin minä en tunnista tätä ensimmäistä sitaattia RTL-haastattelussa, jossa sanotaan, että euro ei äh, voisi selvitä. Min, ensinnäkin minä en ollut siellä, tai siis minä en ollut ministeri aikanaan äh, silloin, että jos puhutaan vaihtoehdosta – niin silloin, onko totta, että valmistautunut silloin pahimpaan skenaarioon olimme silloin eurokriisin syvemmässä kohdassa ja silloin jopa hallitukset todettiin, että me haluamme pitämään euroalueen yhdessä ja pitää sen yhteisvaluuttana. Silloin ministeri myös pohti, jos tämä ei kuitenkaan tapahtuisi, näin siis täysin itse sanoi. Ehkä voisitte itse vastata tähän. Tämä, tästä voi katsoa uudestaan to, toisintana. Thing. Olen iloinen, että sitten rastitte koko asian, koska se osoittaa päättäväisyyteni pitää euroalue yhtenäisenä ja kokonaisena ja vahvistaa sitä, mikä meillä on, ja rakentaa sen pohjalta sen sijaan, että keskusteltaisiin ja uudelleen avattaisiin kysymyksiä, joista on ehkä keskusteltu aikaisemmin. euroalueen kriisin syvyyksissä monet hallitukset varmasti kysyvät itseltään, mikä lopputulos tulee olemaan ja mitä pitäisi tehdä, mutta se ei koskaan ole ollut Alankomaiden ajatuksissa, ei tämän hallituksen eikä edellisen hallituksen. Tämä on erittäin vanha haastattelu ja kyllä minä tässä nyt vähän ihmettelen, että kuinka monta vanhaa haastattelua teillä on vielä siellä. Äh, no, kun puhuin eurosta, niin puhuin siitä, että on tärkeää, että meillä on vakaa äh, ja vahva valuutta, johon luotetaan. Ja siinä mielessä minä vertailin sitä joihinkin vanhoihin valuuttoihin. Ei ole kyse siitä, että pitäisi olla joku Saksan malli euroalueelle tai alakomaiden malli tai mikään muukaan malli. Me olemme luoneet yhteisen mallin ja osa sitä perustuu finanssipoliittiseen vakauteen ja vahvuuteen. Osa siitä äh, on sitä, että käsitellään yhdessä kansallisella tasolla makrotaloudellisia epätasapainoja. Äh, kyse on myös yhteisestä äh, valuuttapoliittisesta luonteesta. Tämä on se malli, jonka me valitsimme, emmekä mitään tiettyä mallia. Kiitoksia, Ludet Niedermayer. Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin viitata eräisen asian työohjelmassa. Kyseessä on kansainvälinen ulottuvuus. Euroryhmä keskustelee siitäkin. Minulla on muutamia kysymyksiä tähän liittyen. Ensinnäkin, minkälaisia ulkoisia riskejä euroalueella ja Euroopan talouden kehityksellä näette olevan? Ja toisekseen, missä määrin Yhdysvaltain tiukka tiukka linja vapaakaupan ja Kiinan suhteen voi vaikuttaa ja kuinka näette Kiinan kehityksen ja ylikapasiteetin vähentämisen mm, mahdollista aiheuttavan riskejä, kuten myöskin valtion tukien ja valuutan manipulaatioiden. Ja täytyy sanoa, että minä olen hiukan pettynyt ja siitä, kuinka saamme edistystä aikaan, sillä edistyksen toteuttaminen viiden vuoden toimeenpano aikataululla on kyllä niin hidasta, että ei tämä ole lähestulkoon minkäänlaista edistystä. Onko euroryhmä keskustellut CCTP-paketin yhteydessä tästä asiasta? Kiitos. Puheenjohtaja haluaisin vain varmistaa, että tässä ei ole mitään väärinkäytöstä. EU-ryhmä ei keskustele saatikka päätä veropolitiikasta tai verolainsäädännöstä, ei ollenkaan. Kaikki kuuluu ECOFINille näissä asioissa. Aiheet, jotka otitte esille, niistä tullaan keskustelemaan ECOFINissa joulukuussa ja muina tulevina kuukausina. Sitten ulkoisista riskeistä edelleenkin on monia mutta olisin optimistisempi Kiinan suhteen tällä hetkellä kuin muutama vuosi sitten vielä. Uskon, että uudistukset jatkuvat Kiinassa kyllä. Edelleenkin on liikakapasiteettia eri teollisuuden alueilla, joihin pitää tarttua. Ja uskon, että Eurooppa on varsin oikeassa reagoidessaan tähän ja pyrkii suojelemaan eurooppalaisia etuja näillä talouden sektoreilla, mutta taloudellisesti olisin optimistisempi Kiinan suhteen mielestäni. U- syvälliset uudistukset, joita siellä tehdään, hallinnoidaan aika hyvin toistaiseksi. USAn hallintokysymys tietenkin on vielä iso kysymysmerkki meillekin. Varmaankin voidaan arvioida, että kauppaneuvottelut kyllä tässä jumiutuvat, mutta sanon tämän ilman suurempaa iloa. Uskon, että vieläkin mahdollista kasvua, potentiaalista kasvua on. Voitaisiin parantaa kauppasuhteitamme. Tästä voi tulla tällainen missatilaisuus, mutta tulemme tarttumaan siihen niin pian kuin mahdollista. Tässä taisi tulla nämä avainkysymykset jo. Thank you. Paul Tang. Thank you, Chair, and uh, goedemorgen, Jeroen. Paul Tank. Um, I would like to talk about... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua eräästä asiasta, jota pitäisi vähän selventää tämän kuun loppuun mennessä. Kyse on Baselin komitean työstä. Yksi asioista pöydällä on sisäisiin oikeuksiin perustuva lähestymistapa, malleihin perustuva lähestymistapa, Yksi huoli on se, että se liittyy johtaa manipulaatioihin, mollien muokkaamisen, äh, riskipainotettujen äh, omaisuuserien suhde äh, kokonaisomaisuuseriin on laskenut huomattavasti viime vuosina ja Baselin komitean pitäisi toimia, ettei näitä malleja manipuloitaisi. Mutta tämä on aiheuttanut hiukan kuohuntaa, koska pelätään, että pääomavaatimukset lisääntyvät ja jotkut heidän joukossaan komission jäsen Dombrovski sanovat, että pitäisi noudattaa näitä Baasilin suosituksia ja panna niitä täytäntöön Euroopan lainsäädännössä. Millaisena näette tämän ongelman? Näettekö, että vaarana on se, että manipuloidaan sisäisiä malleja ja Toiseksi eh, olette kannattaneet eh, korkea vipuvaikutuksen astetta ainakin alankomaisille pankeille, joten miten näette tämän, että pääomavaatimuksia lisättäisiin ja miten näette tämän uhan, että ei eh, tuettaisi Vaaselin sopimusta? Uskon, että Euroopan pankkisektorille on ensiarvoisen tärkeää, että suorat asiakkaat ja investoijat molemmat voivat luottaa riskiprofiileihin, äh, jotka äh, pankit julkaisevat ja esittävät. Me tarvitsemme selkeät, riittävät standardit, jotta tällaista luottamusta syntyy. On olemassa yhä keskustelua sisäisistä malleista. Minä en vastusta niiden käyttöä yleisesti sanotuna amerikkalaiset sanovat, että hankkiudutaan eroon sisäistä malleista ja eurooppalaiset sanovat, että niistä, niillä voi olla kuitenkin hyötynsä ja minä olen tätä mieltä. Ne voivat olla hyödyllisiä, mutta minä täytyy varmistaa, että nämä sisäiset mallit ovat ähm, tasalaatuisempia. Tämän mielestäni pitäisi olla lähestymistapa. Meidän täytyy aivan selkeästi tuoda tämä esiin ei siksi, että amerikkalaiset näin sanovat, vaan on meidän omien intressiemme mukaista, ettei sisäisistä malleista tehtyjä riskianalyysejä, ettei niiden suhteen ole mitään epäilyksiä niiden luotettavuudesta. Meidän täytyy siksi vahvistaa sisäisten mallien laatua. Tietenkin paljon keskustelua on käynnissä, ennaltaehkäisevä iskuja, kaikenlaista. Ja tämähän on hyödyksi. Loppujen lopuksi mielestäni on tärkeää tässäkin yhteydessä jälleen kerran luottaa Euroopan pankki eh, sektoriin, ja jotta tämä luottamus syntyisi, meidän täytyy eh, Baselin standardeja toimeenpanna ja pysyä aina mahdollisimman lähellä niitä. Niistä poikkeamisen pitäisi olla mielestäni aina poikkeus. Mutta älkäämme nyt hypätkö liian nopeasti johtopäätöksiin. Baselin prosessi on vielä käynnissä. Meidän täytyy löytää yhteistä pohjaa Mielestäni tämä tekisi mahdollisuuden ottaa mukaan myöskin sisäisiä malleja, mutta meidän pitää luoda enemmän laatustandardeja, niin että kaikki voivat luottaa siihen, että riskianalyysit ovat äh, tosissaan tehtyjä ja niihin voi luottaa. On, uh, on... Mutta te kannatatte korkeampaa vipuvaikutusastetta pankeille ja ei pelkästään Hollannin pankeille ja ilmeisesti olette myönteinen myös tällaisille riskipohjille. Um. Riskien käsittely voi olla hyödyllistä. Meidän pitää voida myös luottaa näiden sisäisten mallien tutkimusten tulokseen ja mitä tulee sitten maksuvalmiusvaatimukseen. Se on ehkä nyt kolme mutta nyt on juuri se liittyy tosin pysyviin pääomavaatimuksiin, tästä neuvotellaan kuitenkin myös. Ja sitten erittäin suuria laitoksia ajatellen, jotka ovat järjestelmän kannalta merkittäviä, ehkä pitäisin parempana yli kolmen prosentin maksuvalmiussuhdetta. On sanottu, että tämä estää pankkien lainan luotonantoa, mutta tällä kannalla emme ole Alankomaissa. Itse asiassa on voitu osoittaa, että luottamus pankkisektoriin on parantunut niiden rahoitus on parantunut ja se seikka, että on, niillä on enemmän äh, omaa pääomaa vahvistaa myös investoijien luottamusta. Pankki on silloin vakaammalla pohjalla, joka pystyy äh, kohtaamaan tulevaisuuden ongelmia, kyllä. Joten tarvitaan hieno tasapainotilanne, mutta ehkä tämä on liian teknistä tässä vaiheessa. Hyvä tasapaino, riskipainotettujen laatuvaatimusten ja maksuvalmiussuhteen välillä, mutta se on kuitenkin välttämätöntä täydentää näitä riskipainotettuja malleja. There right now, so whether they will have an agreement. He ovat Santiagossa juuri nyt, en tiedä pääsemme ymmärrykseen, yhteisymmärrykseen vai katsotaanpa se. Me äänestimme päätöslauselmasta, me tulemme käsittelemään tätä joka tapauksessa tämän CRD-CRR-paketin uudistamista. Brian Hayes. Put on record. Tervetuloa jälleen kerran ministeri Dasselblom. Ähm, haluan todeta nyt äh, pöytäkirjan varten äh, kiitokseni teille ja teidän äh, tiimillemme. Ähm, työeläkelaitossa asiassa, joka käsiteltiin viime viikolla parlamentissa. Tämä oli tärkeä ja te myöskin tiedätte, kuinka tärkeää on välillä tehdä vaikenemislupaus politiikassa. Vaikuttaa, että tämä koskee tällä hetkellä Brexitiä. Haluaisin kuulla teidän kantanne sanon tämän nyt yhtenä 27 edustajana, en niinkään irlantilaisena, vaikka tämä vaikuttaa teidän minun maahani. Meillä on hyvin yhtenäiset yhteyksissä olevat markkinat ja pääomamarkkinat yhdistyneessä kuningaskunnassa olivat Euroopan unionille erittäin tärkeät. Otan huomioon sen, mitä äsken sanoitte kollegalleni Niedemajerille. Meidän tulee ottaa huomioon ulkoiset shokit ja meidän täytyy syventää käsitystämme siitä, kuinka markkinat toimivat. Me tarvitsemme nyt syvät yhtenäiset markkinat sen sijaan, että ne olisivat pirstaloituneet. Onko teillä nyt mitään ajatuksia euroryhmän puheenjohtajana tähän koko asian liittyen? Hiljattain äh, Saksan varavaltiovarainministeri sanoi jotakin hyvin mielenkiintoista. Hän sanoi, että jotta Euroopan unioni 27 jäsenmaata saisi toimivan suhteen Britannian tulevaisuudessa vaatii sen, että brittien täytyy myöntää ainakin kaikki olemassa oleva äm, finanssipoliittinen lainsäädäntö ja tulevaisuutta ajatellen, jos me haluamme heihin toimivat suhteet, ää, heidän täytyy tunnustaa 27 jäsenmaan säännöt. Haluaisin kuulla, kantanne tästä ja tuomioistuimenkin kannan. Niin sitten lopultakin, oletteko sitä mieltä, että euroryhmän puheenjohtajana Siis oletteko euroryhmän puheenjohtajana sitä mieltä, että me saatamme ää, kärsiä Brexitin vuoksi kielteisistä talousvaikutuksista te sanotte, että nyt 1,67 prosenttia on euroalueen keskimääräinen kasvu, ja tämä on paljon parempi tilanne kuin vuosi sitten, ja se täytyy tunnustaa, mutta minä huolestuttaa se, minkälainen vaikutus tämä saattaa olla äh, julkiseen rahoitukseen, ja olisi mielelläni kuulemassa teidän kantanne asiasta. Kiitos. Uh, en ole ainakaan varannut, että olisin hiljaa Brexitin suhteen ja olen kysynyt, että näitä kysymyksiä teiltä tuli. haluaisin sanoa, että finanssirahoitusalaa koskevat kysymykset olisi. Olisi hyvä, että britit täysin hyväksyvät kaikki vaatimukset standardit, joita meillä nyt on käytössä, mutta pitää tietysti tai ymmärtää se, että jos on pankkiunen ulkopuolella, niin eh, heillä on jo jonkin verran keinoja poiketa pankkiunionin standardista, mutta kuitenkin pitäisi täysin hyväksyä säännöt, jotka on nyt voimassa Tämä koskee myös tulevaisuutta ja tämä toinen osa on erittäin tärkeä kysymys, koska ei varmaankaan voida hyväksyä, että britit hyväksyvät tämä, joka nyt on olemassa pannaan kansalainsäädäntöön. Mitä sitten tapahtuu, se on suuri kysymys. Emmekä me voi sallia sitä, että kolmas maa saisi to, vapaat oikeudet toimia rahoitusmarkkinoilla, jos kuitenkin voivat tehdä poikkeuksia pääomavaatimuksista, kuluttajasuojakysymyksistä ja niin edelleen. Siis ei voida heitä, heillä antaa yhtä, yhtenäistä pankkiloimilupaa. Ei tämä varmastikaan ole mahdollista. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he haluavat samantyyppisen tilanteen kuin Norjassa. Ja tämä ei tietenkään houkuttele brittejä, jotka päättivät valita Brexitin suverenisuuteen vedoten, mutta suoraan sanottuna me emme voi sallia sitä, että rahoituspalvelukeskus Euroopassa, euroalueella olisi ulkopuolella euro, EUta ja euroaluetta ja toimii sitten omien sääntöjen mukaisesti. Tällainen ei todellakaan ole mahdollista, sitä emme voi sallia. Ja vaikkakin pidän kovasti Briteistä ja me maalla, niin on hienot suhteet Iso-Britanniassa vähän niin kuin irlantilaisillakin. Meidän pitää kuitenkin olla tässä asiassa tiukkana. Mitään vaihtoehtoa ei ole. Tuleeko tämä vaikuttamaan kielteisesti taloudellisesti ajatellen? Kyllä jo faktoilla. Nyt ollaan siirtymässä tällaisen epäselvyyden, epävarmuuden tilaan, miten tämä tulevaisuuden suhde tulee toimimaan. Kyllähän se vaikuttaa kansantalouksiimme, aivan erityisesti brittitalouteen, koska investoijat yksinkertaisesti tässä suojaavat omia riskejä. Ne, ne tekemään päätöksiä tänä vuonna, tulevina vuosina, eivätkä nyt tiedä, mikä tilanne tulee olemaan, joten he uudelleen pohtivat kyllä investointiskenaarioitaan ja sanon tämän todellakin ilman minkäänlaista vahingonilua, ja se alkaa kyllä vaikuttaa brittitalouteen ja sitiin tulevina vuosina. Mielestäni meidän täytyy olla yhtä lailla valmistautuneita tähän ja varmistaa, että kielteiset taloudelliset vaikutukset voidaan minimoida, koska en näe, että tässä on mitään etua meillekään, jos haluamme tuhota, jos EU, äh, e äh, Iso-Britannian talous kärsii. Meidän pitäisi olla täysin valmistautuneita tähän, mutta äh, aika hurja kierros se tulee erityisesti Isolle Britannialle. Thank you. Uh, Pedro Silva Pereira. Kiitos. Pedro Silva Pereira. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin palata komission tiedonantoon, että saataisiin myönteinen finanssipoliittinen luonne euroalueelle. Euroryhmällä tulee tietenkin olemaan vielä keskustelu tästä tiedonannosta. Ja kyllä huomaan, että kiinnitette huomiota siihen, että kasvu- ja vakaussopimuksen lisäksi on jäsenvaltioiden tehtävä, ja komissio itsekin tunnustaa, että tämä on pelkästään mm, tällainen ei-sitova julkilausuma. Sanoitte, että on äh, kun on kyse kasvu- ja vakaussopimuksesta, niin komission päätehtävä on sen äh, täytäntöönpanon varmistaminen. Kuitenkaan ei voida jättää huomiota sitä tärkeää kysymystä, joka on nyt pöydällä. Tämä keskustelu ei käsittele äh, pelkästään tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, koska itse asiassa komissio ei puhu siitä, että tätä kasvu- ja vakaussopimusta ei noudateta, vaan tässä keskustelussa on kyse oikeasta tai väärästä finanssipolitiikasta. Ja Euroopan komissio haastaa euroalueen finanssipolitiikan. Mutta komissio sanoo ja siteraan tätä viimeisemmän taloudellisen ja budjettitiedon valossa finanssipoliittisten vaatimusten täysi toteuttaminen, vaatimukset, jotka löytyvät neuvoston maakohtaista suosituksista, jotka julkaistiin heinäkuussa vain neljä kuukautta sitten, johtaisi aggregoituneesti rajoittavaan finanssipoliittiseen luonteeseen 2017 ja 2018, kun taas taloustilanne vaatii ekspansionistista finanssipoliittista luonnetta. Joten nämä maakohtaiset suositukset vaativat rajoittavaa finanssipolitiikkaa, mutta tilanne vaatii toisenlaista, joten komissio itse asiassa haastaa euroalueen finanssipolitiikan. Olen samaa mieltä kanssanne, kun sanotte, että meidän täytyy kuulla jäsenvaltioiden huolia, mutta on arvio, joka euroryhmän on tehtävä. Ja te ette voi, ö, voitte sitten myöhemmin vastata kysymykseen, mutta Oletteko sitä mieltä, että pitää olla tällainen ekspansiivinen finanssipolitiikan luonne, kyllä vai ei? The real issue. Uskoakseni todellinen kysymys tässä on se, että näissä maissa, joissa ää, tätä finanssipoliittista tilaa on, ää, tämä kuilu on ää, katettu tai sitä ollaan kattamassa. Ne ovat jo kasvun tiellä toisin sanottuna ja työllisyys kasvaa niissä maissa, joissa on vielä syvempi kuilu ja työllisyys ei ole kasvanut, ollaan eri kohdassa talouden sykliä ja tämä on vaikea kysymys. En ole nähnyt, että komissio olisi tarjonnut tähän kysymykseen vastausta. Ja tämän vuoksi koko eh, euroalueen finanssipoliittinen luonne on hyvin monimutkainen kysymys. Eh, te sanoitte, että olisi syytä siinä, että meillä olisi hyvin vaatimattomasti laajentuvaa finanssipolitiikkaa Euroopan unionissa, mutta kuinka me toteuttaa on avoin kysymys. Tähän komissio ei ole vastannut. Thank you. Uh, Tom van den Kiitos, Tom van den Um, Kiitos puheenjohtaja. Huomenta puheenjohtaja. Tässä valmisteluasiakirjassa, joka laadittiin, todetaan, että temaattinen keskustelu, jota käydään euroryhmässä, on varsin tehotonta ja se on liittynyt uudistusten toden, toteuttamisen seurantaan. Oletteko samaa mieltä tästä, raport, tästä asiassa raportissa? Ja jos näin on, niin miten voidaan tilannetta parantaa? Sitten toiseksi huhtikuussa euroryhmä itse asiassa kävi temasta keskustelua järjestämättömistä lainoista EU-sta. Kysyisin, missä määrin olette sitä mieltä, että tämä on johtanut konkreettisiin parannuksiin jäsenvaltioissa. Miten arvioitte komission ehdotuksia tästä asiasta, kun pyritään öö, mm, kun sä tehnyt e-, ehdotuksia näistä langintajärjestelyistä. Te viittasitte tietyn asiakirjan. Angela Enhaas on tehnyt tämän raportin. Sitä käytettiin, kun valmistauduttiin tähän vuoropuheluun teidän kansan Tässä asiakirjassa itse asiassa todetaan, että on kesk- temaattinen keskusteluryhmä on aika tehotonta. I'm not I'm not aware. En ole tietoinen tästä, en ole tietoinen siitä, että temaattiset keskustelumme on arvioitu jotenkin. Alan heti tätä kyllä lukea, kun täältä pääsen. Olen kuitenkin joskin määrin esimieltä ja kiinnostava esimerkki on juuri tämä järjestämättömät lainat euroalueella, koska tämä vastuu kuuluu, tässä vastuu kuuluu jäsenvaltioille, yksittäisille laitoksille, pankeille, vastuuta on myös valvojilla ja EKPllä, komissiolla ja Meillä oli muutamakin keskustelu ryhmässä, jossa kaikki nämä eri toimijat olivat mukana. Me keskustelimme Daniel, Daniel Nuin kanssa kriisinratkaisumekanismista ja äh, yhteisestä valvontamekanismista. Ja he ovat tehneet tutkimuksen asiasta ja korostaneet kovastikin tätä aihetta, kuinka pankkien pitäisi saneerata, ottaa vastaan tappioita, myydä omaisuuseriä. Me kokosimme tämän kaiken yhteen mietimme, mitä me voimme tehdä kansallisena lainsäätäjinä Ähm, vakavaraisuuspuitteista. Vakavaraisuuspuitteet ovat varsin erilaisia eri jäsenvaltioissa myös, mitä tulee äh, tuotantoon ja tehokkuuteen ja olemme kehittäneet joukon standardeja minimivaatimuksista, esimerkiksi kuinka kauan menee siihen, että voi käydä läpi tällaisen maksukyvyttövyysprosessin. Joissakin maissa tähän menee puolestoista kahteen vuoteen, joissakin maissa seitsemästä kahdeksaan vuotta, joten valtaisia eroja, jotka pitää hoitaa sitten kansallisella tasolla. Kolmanneksi me pyysimme komissiota tekemään ehdotuksen, jotta todellakin alettaisiin työskennellä joko sitä, että harmonisoidaan näitä kansallisia maksukyvyttömyyslainsäädäntöjä tai saataisiin aikaan eurooppalaiset puitteet asiasta, niin kuin nyt sitten itse asiassa on tehtykin kun on tehtynä saneerauspuitteita. Tätä kautta Euroopan lähestymistapa voi hoitaa, tätä kautta voidaan hoitaa asia tuomioistuimien ulkopuolella. Siis keskustelu, jota käymme euroryhmässä näiden eri instituutioiden ja kansallisten hallitusten kanssa näistä aiheista, on luonut aivan uuden tyyppistä dynamiikkaa. Ja monet ihmiset ovat sanoneet, että voitte unohtakaa maksukyvyttömyys. Se on liian monimutkainen kysymys, siinä ei koskaan edetä. Mutta mielestäni se on ratkaiseva asia. Pitää pystyä ratkaisemaan, kun ajatellaan pankkien ongelmia, se on tärkeä dynamiikan kannalta ja se on myös ratkaisevan tärkeää, jotta saadaan uusien investoijien luottamus takaisin euroalueeseen. Investoijille on tärkeää ymmärtää, miten maksukyvyttömyyspuitteet lainsäädäntö toimii, onko se tehokasta, nopeaa, onko mitään mahdollisuuksia saada rahat pois silloin, kun homma menee pieleen. Joten kaikissa näissä aiheissa sääntäjä, sääntelijät, kansalliset hallitukset, komissio ovat ryhtyneet aloitteeseen. Mielestäni tämä kyllä todistaa, että meidän lähestymistapamme toimii. Thank you, Alfred Sand. Kiitoksia, Alfred Kiitos. Viime vuonna EU ei ole pelkästään asettanut tavoitteeksi löytää äh, kuroa kuilua umpeen pohjoisten ja eteläisten maiden välillä, mutta se ei ole onnistunut. Tuo kuilu kasvaa. Pohjoisissa maissa on hyvinvointivaltio ja laskeva työttömyys, kun taas eteläisissä maissa on korkea työttömyysasteet, hyvinvointivaltion mureneminen ja köyhyysriskin lisääntyminen. Divergenssiä on myös euroalueen maiden ja muiden kuin euroalueen maiden välillä. Komissiokin nosti esiin tämän asian vuotuisissa kasvuselvityksissään ja he sanoivat, että jäsenvaltiot, joiden täytyisi käyttää finanssipoliittista liikkumavaraansa kannustaakseen ö, laadukkaisiin investointeihin, myös rajat ylittäviin investointeihin. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin, kuten sanoin, mutta euroryhmän puheenjohtajana ja ottaen huomioon euroryhmän äh, tulevan kokouksen joulukuussa, kuinka todennäköistä on se, että euroalueen äh, valtiot seurasivat komission indikaatiota? Aikovatko äh, ryhtyä ekspansionistiseen finanssipolitiikkaan? vaikka OECD juuri vähän aikaa sitten suosittanut mm, erästä asiaa, ja oletteko sitä mieltä, että että pitäisi euroalueelle johonkin tehdä liittyen tähän suureen eroon pohjoisen ja etelän välillä? Olette hyvin oikeassa siinä, että kriisin aikana lähes liittymisprosessi on muuttunut loittonemisprosessiksi ja tämä on uhka yhteisöllemme, uhka rahaliitolle ja se täytyy kääntää ympäri. Jos tarkastelette euroalueen kasvulukuja ympäri aluetta tällä hetkellä, huomaatte kuitenkin, että tämä prosessi on jo kääntynyt ympäri. Kasvuluvut eräissä aikaisemmissa ohjelmamaissa ovat nyt kaikkein korkeimpia. Irlannissa, Espanjassa, Kyproksella talouden elpyminen on käynnissä. Kasvuluvut ovat korkeat, korkeampia kuin ydinmaissa. Vaatiiko tämä nyt uusia askelia, uusia uudistuksia, maakohtaisia suosituksia seuraalleen? Kyllä ehdottomasti. Tämä on tällä hetkellä kansallisten poliitikkojen suurin haaste. Näin on, sillä me kaikki olemme haasteiden edessä kotona. Meiltä pyydetään tuloksia, kysytään mitä teemme, jotta voisimme tarjota uusia mahdollisuuksia ihmisille, nyt kun olemme siirtymässä kriisistä yli. Eli tämä vaihe on vaikea, ihmiset odottavat äh, nimittäin tuloksia ja me olemme hitaasti vasta päässeet äh, kriisistä yli. Äh, palaaminen tähän lähestymisprosessiin kuitenkin alkaa jo näkyä, sillä jos tarkastelemme kasvulukuja ja talouden dynamiikkaa, merkkejä tästä on ympäri euroalueen. Ja olen sitä mieltä, että ylimaiden pitäisi myöskin saada parempaa kasvua aikaan, sillä yksi prosentti erässä kaikkein suuremmissa euroalueen talouksissa ei kerta kaikkiaan riitä. Thank you very much. So we have... Kiitoksia oikein paljon. Tähän päättyy tämä vuoropuhelu, joka on ollut erittäin intensiivinen ja hedelmällinen. Kiitän teitä oikein paljon, Jerun, että olitte täällä ja Odotamme tietenkin euroryhmän keskusteluja näistä aiheista. Ja tietenkin toivoisin, ainakin minä toivon, että siellä voittaisi vähän tällainen rakentavampi lähestymistapa, kun on kyse oikeasta tasapainosta nykyisen oikeudellisen puitteiston välillä ja suveren unionien jäsenvaltioiden budjettikysymysten välillä ja sitten tietenkin myös komission suhteen, joka soveltaa näitä sääntöjä ja sitten tekee ehdotuksen, jossa otetaan huomioon koko euroalue, kuten myös sopimus määrittelee suositus. On tietenkin vain suositus. Se ei ole mikään asetus tai päätös. Mutta tällä hetkellä pitäisi keskustella ei vain menettelyssä, vaan myös sisällöstä, millainen hyvä toimintatapa voitaisiin saada aikaan. Mielestäni myös hyvin myönteistä on se, mitä sanoitte Kreikasta ja etenemisestä Kreikan suhteen. Odotamme rakentavaa ja myönteistä kokousta tässäkin asiassa. Kiitoksia oikein paljon ja toivottavasti olette pian jälleen täällä niin, että voimme jatkaa vuoropuheluamme. Kiitoksia. So, good morning. No niin, hyvää huomenta. Menemme sitten esityslistan kohtaan 10. Se on meidän kuukausittainen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimien tarkasteluhetki. Tänään keskitymme maksupalveludirektiivi kahteen ja erityisesti asiakkaan tunnustautumiseen ja vahvaan turvalliseen tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin tässä maksupalveludirektiivistä. Liittyen siihen, mitä jo käsittelimme huhtikuussa, käsittelemme ensinnäkin tätä teknistä standardia, joka liittyy teknistä sääntelystandardia. Tätä ollaan nyt valmistelemassa yhteistyössä, BKT, eh, yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa. Tämä on yksi kaikkein vaikeimmista kysymyksistä maksupalettiin kahden suhteen. E, Euroopan pankkiviranomainen järjesti kuulemisen tästä teknisestä sääntelystandardista. Siinä määritellään erilaisia periaatteita ja on löydettävä oikea tasapaino riittävän turvallisuuden tason, reilun kilpailun ja innovaation ja saatavuuden suhteen. Ekonin neuvottelutiimi nosti esiin joitakin kysymyksiä tämän mm, teknisen sääntelystandardin luonnoksen suhteen eh, kirjeessä, jonka se lähetti 24. lokakuuta Euroopan pankkiviranomaiselle. Ja tämä keskustelu on nyt oikein hyvä mahdollisuus löytää oikea tasapaino eh, tämän teknologian neutraaliuden ja myöskin erilaisten turvatakeiden välille, jotka 16.3 artiklan mukaisesti pitäisi taata. Tämä liittyy identifiointiin, siihen, että täytyy taata identifiointi joka kerta. Ja lisäksi on myös asia, joka liittyy poikkeuksiin ja mahdollisuuksiin yllä, ottaa käyttöön lähestymistapa, joka antaa enemmän joustavuutta. Tämä liittyy artiklan 7.4.2. Meillä on siis äh, erittäin tärkeitä asioita kysy- käsiteltävänä. Äh, toivotan tervetuloa Oliver Salesin, äh, DG Fismasta, Rita Vesenbekin, kilpailupääosaston yksikön johtaja ja Andrea Enrian, joka on Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtaja. Meillä on myös Euroopan keskuspankin varapääjohtaja ja myös neuvottelutiimimme paikalla, joten aloitan antamalla puheenvuoron Euroopan pankkiviranomaiselle ensin. Herra Enri, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia siitä, että Euroopan pankkiviranomainen saa tulla tänne, että meillä on uusi mahdollisuus päivittää teitä ähm, työstä, jota teemme maksupalveludirektiivi kahden suhteen. Meillä on yksityistä mandaattia, ne ovat erittäin tervetulleita, koska ne mahdollistavat sen, että täytämme ähm, velvoitteemme liittyen sääntelyn konvergenssiin EU-ssa. Me äh, Toivotamme myös tervetulleeksi äh, sen, että pystymme lisäämään turvallisuutta, luomaan kuluttajaystävällisiä ratkaisuja ja luomaan EUn laajuiset markkinat maksupalveluille. Me olemme nyt julkaisseet konsultaatioasiakirjoja neljästä näistä 11 mandaatista ja äh, ensi vuoden helmikuuhun mennessä me aiomme julkaista vielä kaksi asiakirjaa. On aika paljon epävarmaa, pystymmekö ylläpitämään tätä nopeutta johtuen resurssien vähäisyydestä, koska uusia resursseja meille PSD2 myötä ei ole annettu. Kun olemme kehittäneet näitä mandaatteja, meidän on täytynyt hyväksyä, että maksupalveludirektiivi kahden eri vaatimukset ovat kilpailevia. Tämä mandaatti, joka meillä tänään on keskusteltavana, sääntelystandardi, joka liittyy kuluttajien autentti- tunnustamiseen ja yhteiseen ja turvalliseen tiedon välitykseen, niin se vaatii sitä, että me mm, käymme kauppaa eri vaatimusten välillä. Esimerkiksi innovaation halpettaminen ehdottaa, että pankkiviranomaisin olisi kehitettävä tekninen standardi, jonka turvallisuusvaatimukset ovat hyvin korkealla tasolla niin, että voitaisiin kehittää uudenlaisia standardeja ratkaisuja, mutta toisaalta tavoite, että vahvistettaisiin yhtenäistä EU-maksumarkkinaa, ehdottaa juuri päinvastoista, nimittäin että tekninen standardi olisi hyvin yksityiskohtainen, niin että voitaisiin välttää tilanne, että olisi erilaisia standardeja eri pankeissa ja mahdollisesti myöskin eri maantieteellisillä alueilla. Lisäksi vaatimus, että meillä olisi kuluttajaystävällisiä toimintaa, Äh, niin siinä vaatimus on se, että tekninen standardin pitäisi olla sellainen, että se puuttuu vain hyvin vähän maksutransaktioihin, mutta jos halutaan lisää turvallisuutta, niin silloin äh, odotetaan sitä, että että tunnistamista tapahtuisi hyvin usein. Nämä ovat haasteita, siksi haluan lyhyesti kertoa teille, miten olemme puuttuneet näihin haasteisiin ja nostaneet, käsitelleet joitakin niitä huolia, jotka nostettiin esiin kirjeessä, jonka Markus Ferber ja Antoni Tajani lähettivät minulle lokakuussa parlamentin neuvottelutiin nimissä. Ja sitten haluan kertoa teille äh, tulevaisuuden näkymistä. Ensinnäkin tämästä tähän asti läpikäydystä prosessista. Tekninen sääntelystandardi on tärkeä elementti, jonka alulla voidaan saada aikaan, helpottaa innovaatiota. Tämä RTS määrittelee mark- sen, miten markkinaiden haasteet, kuten tilitiettu ja maksupalvelutoimeksiantojen tarjoajat, pitävät yhteyttä vanhojen toimijoiden, esimerkiksi pankkien kanssa. Meillä on annettu vain 12 kuukautta tämän tärkeän mandaatin kehittämiseksi, ja koska tämä aihe oli hyvin monimutkainen, niin oli aivan selvää, että meidän piti jo aivan alussa saada panosta tähän meidän pohdintaamme. Me julkaisimme keskusteluasiakirjan ja saimme 118 vastausta tähän markkinoiden haastajilta ja vanhoilta toimijoilta ja muilta osapuolilta. Sitten järjestimme seurantakokouksia, jotta pankit ja kolmannet osapuolet voisivat julkaista, eh, selittää joitakin kantojaan. Ja sitten me julkaisimme lokakuussa 2016 seuraavan konsultaatioasiakirjan. Ja sitten olemme järjestäneet konferenssia ympäri EUta, jotta voisimme kannustaa jopa pieniä startup-yrityksiä ja eh, teknologian tarjoita osallistumaan niin, että voisimme löytää sopivan tasapainon näiden eh, eri eh, vaatimusten välillä maksupalveludirektiivi kahdessa. Olemme saaneet yli 226 vastausta, yli 2000 sivua. Kokonaisuudessaan tämä on uusi ennätys eh, Euroopan pankkiviranomaisille. Tämä osoittaa, että ATS on erittäin tärkeä. Tähän on osallistunut myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Lokakuussa ja marraskuussa olemme arvioineet näitä vastauksia ja olemme eh, tunnistaneet noin 260 huolenaihetta tai selvityspyyntöä. Ja me aiomme tarkastella kaikkia näitä ja sitten päättää, olemmeko tehneet oikeat päätökset konsultaatioasiakirjassa. Sitten annamme tehdään vastausasiakirjan, jossa annamme palautteemme kaikkiin näihin kommentteihin. Aiomme sitten osoittaa, ovatko nämä kommentit johtaneet siihen, että aiomme muuttaa RTS. Meillä on myös tunnistettava, että hyvin suuri määrä näistä pyynnöistä ei liity RTS, vaan itse maksupalveludirektiivinä siihen, miten sen määräyksiä pitäisi tulkita. Ja Euroopan pankkiviranomaisen tehtävä ei ole arvioida näitä, vaan komission tehtävä olisi välittää tällaiset selvitykset pankkiviranomainen ei käsittele tätä mandaattia erillään vaan Saamme hyvin paljon panoksia muilta markkinaosapuolilta, joihin RTS vaikuttaa. Ja me käytämme eh, metodologisesti vahvaa keinoa. Nyt haluan nostaa esiin kolme näistä 260 huolesta, jotka noustiin esiin näissä vastauksissa ja myöskin Ferberin ja Tajanin kirjeessä. Mm, ensimmä, nämä huolet ovat suora pääsy ja poikkeukset esimerkiksi kynnykset etämaksuissa kynnys tälle vahvalle tunnistamiselle on 10 euroa. Ja nyt on huolehdittu hiukan sitä, että tämä kattaa vain hyvin pienen osan transaktioista ja tämä kynnys on eri kuin lähimaksuissa ja se olisi vaikea panna täytäntöön ja siinä ei oteta huomioon kuluttajien ja yritysten vaikutusta. Vastauksena voisin sanoa, että etämaksussa ja lähimaksussa on eri kynnysarvo siksi, että jälkimmäisessä riski petoksille on suurempi. Samaan aikaan tunnustamme kuitenkin tarpeen kehittää kuluttajaystävällistä innovaatiota motivoivaa maksujärjestelmää. Me olemme nyt käymässä läpi tätä pohdintaa ja pyrimme löytämään tasapainon turvallisuuden ja kuluttajaystävällisyyden välillä. Ja me harkitsemme uudelleen, pitääkö näitä kynnysarvoja muuttaa. Toinen huoli, joka tuli esiin, liittyy yhteyspintoihin, joita käytetään äh, Ähm, joita RTSn yhteydessä käytetään, jotta saataisiin yhteys pankkitiliin. Ähm, tässä yhteydessä meidän pitäisi varmistaa se, että ähm, maksupalvelu ja tilitietopalvelu tarjoajat voivat käyttää suoraa yhteyttä pankkiin maksutoimeksiantopalvelu ja tilitietopalvelutarjoajat voivat luottaa äh, pankin tarjoamaan tietoon ja artikloiden 66.4 ja 67.3 maksupalveludirektiivissä mitään syrjintää ei saa tiedonjaossa tapahtua. Me olemme vastaamassa nyt näihin ehdotuksiin, mutta meidän pitäisi muistuttaa itseämme siitä, mikä pankkiviranomaisen mandaatti on artiklan 98.1.d mukaan. Viranomainen ei voi siitä poiketa. Nimenomaisesti äh, pankkiviranomaisen täytyy varmistaa äh, yhteiset äh, standardit tiedon vaihdon, tunnistuksen, varmistuksen, tiedon annon ja jakamisen alalla ja sitä tukevat turvatoimet. Mandaatti ei siis vaikuta tukemaan sitä, mitä te olette pyynnöissänne RTSn osalta sanoneet, eikä näin tee myöskään maksupalveludirektiivi. Pankkien pitäisi äm, liitteen 32 mukaan voida ratkaista, kuinka ne valitsevat te- käytämässä TPPn. Ää, äh, tämä voidaan toteuttaa niin kutsutun suoran pääsyn kautta. Tämän lisäksi artikla ei myöskään määrittele, mikä on suora yhteys ähm, ja koska määritelmiä ei ole olemassa, on epäselvää, mitä tarkoitetaan tällä Direct Access-suoralla yhteydellä, eikä ole varmaa, onko pankkiviranomaisella mandaattia edes vaatia, että RTS on tämän kaltaista pääsyä. RTS-luonnos, joka äm, käsittelee direktä- suoraa tai epäsuoraa yhteyttä, äm, toimii samoin kuin direktiivi itse Artikla ei myöskään kuvaa sitä, minkälainen yhteys kolmannella osapuolella pitäisi olla yhteyspinnan kautta. Pitäisikö sen olla sama kuin kuluttajilla vai pitäisikö sen olla nimenomainen kolmansille tahoille tarkoitettu yhteyspinta? RTS jälleen on yhtä hiljaa kuin maksupalveludirektiivi näistä kysymyksistä ja me haluaisimme mielemme kuulla parlamentin jäsenten mielipiteet tähän asiaan liittyen. Mitä tulee sitten toiseen ehdotukseen siitä, että RTS pitäisi määritellä se, että maksutoimeksi antopalvelun tarjoaja, tilitietopalvelun tarjoaja ja voi luottaa tiliä ylläpitävän maksupalvelun tarjoajan tarjoamaan tietoon on jo mukana maksupalveludirektiivissä artiklassa 97.5 ja siksi tätä oikeudellista vaadetta, joka on jo voimassa, ei ole tarpeen toistaa. Mitä tulee sitten poikkeuksiin, joita pankkiviranomainen on käsitellyt, Ähm, ne koskevat sellaisia äh, tilanteita, joissa palveluntarjoajan ei ole pakko vaatia vahvaa kuluttajan tunnistusta. Eräät ovat sanoneet, että RT S ei ole tason yksi tekstin mukainen, sillä se vaikuttaa äh, käyttämään liian suppeita määritelmiä. Me tarkastelemme näitä huolia lähemmin, mutta tällä hetkellä me emme vielä ymmärrä sitä, minkälainen pohdinta tämän huomion taustalla on ollut, sillä Ähm, maksupalveludirektiivissä äh, nimenomaisesti todetaan, että palveluntarjoajien täytyy käyttää vahvaa tunnistusjärjestelmää, äh, kun tilitietoja käsitellään verkossa, kun niihin liittyy tilisiirto tai muu sellainen toimi, joka sisältää riskin petoksille tai ähm, väärinkäytöille maksussa. Eli pähkinänkuoressa me emme voi mennä näissä yhteydessä niin pitkälle, että me ähm, sulkisimme tiettyjä ähm, transaktioita kokonaan pois ehdotettu RTS ei viittaa äh, lainkaan riskipohjaiseen analyysiin, mutta tämä ei tarkoita sitä, että sen kieltää. Ja itse asiassa me rohkaisemme palvelun tarjoajia tämän kaltaista analyysiä toteuttamaan. Äh, se olisi toinen tapa estää petoksia. Nämä ovat täydentäviä, eivätkä toisiaan korvaavia äh, vahvoja kuluttajien tunnistusjärjestelmiä. Nyt hyppään eteenpäin johtopäätöksenä, kuten sanotaan, me olemme nyt käymässä kaikkia kuulemisasiakirjoja esittelijän kommentteja läpi ja me olemme luonnollisesti valmiita harkitsemaan myöskin syvällisesti niitä huolia, joita on ilmaistu tässä yhteydessä. Me olemme luottavaisia, että löydämme myöskin komissiosta ja EKPstä tukea ratkaisun löytämisessä ja me uskomme, että me löydämme oikeanlaisen kompromissin erilaisten maksupalveludirektiivien vaateiden välillä. Yleisesti ottaen mandaattiin liittyen me olemme nyt todennäköisesti tilanteessa, jossa mandaattia lykätään helmikuun alkuun, mutta uskoaksemme se ei vaaranna maksupalveludirektiivin toteutumista vuonna 2018. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Sitten on puheenvuoron Pierre Petille ECPstä. Ekopesta. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin ilmaista kiitoksemme tästä tilaisuudesta tulla esittämään näkemyksiämme Euroopan parlamenttiin. Haluaisin puheenvuorossani keskittyä kahteen asiaan. Uskon, että niillä on merkitystä Euroopan parlamentin neuvottelutiimille. Eh, toinen liittyy suoraan eh, yhteyteen ja toinen transaktioon liittyvissä, liittyviin riskianalyyseihin. Suora pääsy, ehkä uusin asia maksupalveludirektiivissä on se, että pankeilla on oikeus päästä maksutileille ja tilien omistajien nimiin suorittaa näitä maksuja. Me olemme tukeneet kovasti aloitetta, johon komissio ryhtyi, että tällainen oikeus toteutettaisiin EU-lainsäädännössä. Pankit ovat vastustaneet tätä, mutta pankit ovat nyt muuttamassa kantojaan ja nyt monet eivät enää ymmärrä, miksi eivät voisi harjoittaa tällaista uutta toimintaa, käyttää tavallaan tätä asiakkaiden pankkitilejä ja hoitaa näitä verkkomaksuja me uskomme, että vastustaminen pankkien ja muiden kuin pankkien välillä on tulossa niin kutsuksi entiseksi asiaksi, mitä tulee juridisiin puitteisiin ja EVAn standardeihin. Me seur- teemme läheistä yhteistyötä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa asiassa seuraavaksi Haluaisin sanoa, että on markkinoilla sellaista yhteisymmärrystä uskoaksemme, että täytyy voida kehittää standardoituja sovellusliittymiä pankkien ja kolmansien palveluntarjoajien välillä. Ja tällainen konsensus myös pankkien kannalta katsottuna uskoakseni, että standardoidut ohjelman sovellusliittymät ovat niitä, joiden pitäisi toimia kunnolla. Niitä pitäisi helposti saatavilla ja käytettävissä ja pitäisi olla varajärjestelyt käytössä, jos tämä ei olisikaan mahdollista. Meidän mielestämme sääntelijän tehtävä on tunnistaa vaatimukset, että jotka ja sovellusliittymien täytyy täyttää, ja miten voidaan parhaiten varmistaa, että liittymä toimii kunnolla. Tässä tartutaan siihen pelkoon, jonka, jonka jotkut ovat ottaneet esille, ja tekin olette kir- puhuneet sitä omassa kirjeessänne, nimittäin suora pääsy joka nyt on käytössä, se pitäisi säilyttää, jos standardoit ja sovellusliittymä ei toimisikaan asianmukaisella tavalla. Meidän pitää pystyä tarttumaan tähän, ottaa tämä pelko vakavissaan. Ja paras tapa toimia on, niin kuin juuri sanoin, yrittää identifioida äh, luonnos sääntelykisissä standardeissa ne vaihtoehdot, jotka toimivat kun parhaiten. Ja me yhdessä teemme työtä pankkiviranomaisen kanssa, jotta saavutetaan kyseinen tavoite. Me emme sulje pois mitään vaihtoehtoja tässä vaiheessa. Lisäisin vielä yhden seikan. Joidenkin pelko ei ole vain siinä, että yhteinen sovellusliittymä ei ehkä toimisi. Pelätään myös sitä, että kolmas maksupalvelun tarjoaja ei saisi enää kaikkea tietoa, joita tällä hetkellä voidaan saada. Nimittäin sama informaatio kuin maksajalla itsellään on omassa verkkopankissaan haasteena ei ole vain se, että on sovellusyhtymä, joka toimii. Täytyy myös sopia, minkälaista tietoa täytyy vaihtaa sen kautta. Toinen tärkeä tehtävä sääntelijälle siis on identifioida sopivat tiedonvaihdon mm, vaatimukset. Mitä sitten tämä, mitä sääntely pitää tehdä, mutta myös tämä koskee markkinoita. Me uskomme, että direktiivin lisäksi ja RTS-luonnosten lisäksi tiettyä markkinoiden standardointia tarvitaan, jotta voidaan kehittää tai tukea kilpailukykyisen yleiseurooppalaisen mm, maksutoimeksiantopalvelujen aikaansaamiseksi. Meillä oli hiljattain kokous kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa mukaan lukien ne tahot, jotka ovat ilmaiset ongelmia, huolia. Ja äh, tässä yhteydessä syntyy konsensus siitä, että on joukko teknisiä yhteisiä sovellusliittymiä, mutta myös operatiivisia ja yritysaspekteja, jotka vaikuttavat markkinoihin niin, että pyritään löytämään yhteisiä ratkaisua, jos haluamme täyttää nämä TPP-tavoitteet. Sitten Euroopan vähittäismaksukomitea, jota johtaa EKP ja jossa on mukana se, äh, sektorin jäseniä. Se päätti viime perjantaina alkaa työn. Se niin, että määritellään yhteisiä ratkaisuja. Mukana on kaikki relevantit toimijat myös siis ne, jotka ovat ilmaisseet ongelmia ja huolenaiheita. Sitten toinen asia, josta puhun lyhyesti, transaktioriskianalyysit. Me ehdottaisimme seuraavaa ohjausperiaatetta. Ensinnäkin kolme asiaa oikeastaan. PSD2 on huomattava edistysaskel, mitä tulee turvallisuusvaatimuksiin sähköisissä maksujärjestelmissä. Tässä uutena sääntönä on asiakkaan vahva tunnistaminen ja näin EU-lainsäätäjä uskoaksemme onkin itse sanonut, että transaktioiden turvallisuus voidaan tätä kautta parhaiten taata. Sitten toinen elementti. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö mitään poikkeuksia voisi olla, mukaan lukien transaktioriski, riskianalyysiin perustuvat poikkeukset. Sitten kolmas elementti tähän liittyen. Me otamme vakavissa markkinoiden tarpeet ja otamme siis ne huomioon ja tar- etsimme parhainta tapaa sovittaa yhteen tarpeet ja otamme huomioon maksupalveludirektiivin, toisen maksupalveludirektiivin vaatimukset. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt sitten komission puolesta oli Viesales. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Eh, monta asiaa onkin täällä jo sanottu. Herra Enria ja herra Petison sanoivat, että ehkäpä minä vähän puhun lyhyemmin mutta haluaisin korostaa sitä, että on hyvä, että meillä on yhdessä mahdollisuus keskustella näistä standardeista, RTS-stä, mutta halusin muistuttaa hieman, miksi me näistä keskustelemme tänään ja nostaisin eh, eh, joitakin toisen maksupalveludirektiivin perusperiaatteita. Eh, markkinaosallistujat, monet maat, sääntelijät ovat sitä mieltä, että se on erittäin hyvä direktiivi, koska se kannustaa innovointiin ja kilpailuun ja edistää avoimuutta ja turvallisuutta tuottaa, se hyödyttää kuluttajia ja koska se tuo vakautta ja selkeyttä markkinoille, joita ei ole vielä säännelty markkinaosapuolille. Tämä aloite oli erittäin hyvä, tarpeellinen ja haluaisin kiittää sellaisia sen aikaisia yhteislainsäätäjiä. Mutta on kuitenkin toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä. Yksi niistä on turvallisuus ja vahva asiakkaan tunnistautuminen, äh, mutta on tärkeää myös muistuttaa, miksi meillä on tämä tässä äh, lainsäädännössä lisätty maksu äh, turvallisuus oli ehto kaikille valvojille, mutta myös pankeille, jotta voitaisiin hyväksyä äh, maksuketjun avaaminen uusille toimijoille ja fintekille. Joten tämä oli myös tapa antaa äh, mm, ähm, mukavuutta kuluttajille, kun he menevät nettiin. Ja miksi tämä päätös tehtiin? No pääosin petosten takia ja petokset ovat vieläkin ongelma. En nyt aio teitä pommittaa tilastoilla ja luvuilla, mutta on selvää, että internetmaksuissa petokset ovat vielä varsin korkeita ja kokonaisuudessaan ne ovat vielä noin 70 prosenttia kaikesta tästä eu tasolla. Ja emme saa myöskään unohtaa, että petoksilla on hintansa. Kun transaktio epäonnistuu, niin jonkun on maksettava siitä päivän päätteeksi. Ja tämä on asia, jota me säätäjät emme saisi unohtaa täysin. Saattaa olla, että petoksen eh, hinta pysyy piilossa eh, kaupankäyjien yleisissä hinnoissa, mutta joissain tapauksissa hinta siirtyy kuluttajille kuluttajahintojen nousuna. Siksi vahva asiakkaan tunnistautuminen on tärkeää, jotta petoksia voitaisiin torjuta ja siksi kunnianhimon taso turvallisuusvaatimuksissa PSD2 on niin korkea. Mm, kuitenkin on mahdollisuuksia poikkeuksille ja joustoille tässä ensimmäisen tason tekstissä, ja me emme vastusta sitä, että voitaisiin harkita mahdollisia joustoja, jotta voitaisiin löytää jonkinlainen ratkaisu tässä asiassa, jotta me välttämättä vastusta transaktion riskianalyysiä, mutta pidämme sitä enemminkin täydentävänä ähm, emmekä täyt pelkänä korvauksena. Joten mm, meidän voimme hiukan tarkastaa, tarkastella tätä. Sitten toinen asia, jota on kommentoitukin jo paljon, tämä turvallinen rajapinta, Ensimmäisen tason artiklat ovat varsin selvät. Tiliä ylläpitäville maksupalvelun tarjoajille ja tilitietopalvelujen tarjoajille äh, niin yhteydet ovat tällä hetkellä hyvät, mitä tulee PSP-hin, niin siis maksutoimeksiantopalvelujen tarjoajille, niin on annettava relevantit tiedot, jotka liittyvät maksun toteutumiseen. Eli lyhyesti haluaisin kertoa siitä, että tämä maksupalveludirektiivi muuttaa tilannetta. Ennen sitä ähm, maksu toimeksiantopalvelujen tarjoajat keräsivät tiedot, hakivat ne tämän rajapinnan kautta ja nyt tiedot välitetään suoraan näille maksupalve- tarjoajille. Nettikaupan on integroitava nämä muutokset, sen on sopeuduttava, investoitava rahaa ja kykyjä, jotta se sopeutuu tähän ympäristöön. Tiedämme sen ja olemme kuulleet, että siihen ollaan valmiita. Se, mitä Erapeti selitti, on yksi suurista huolista on tämän uuden rajapinnan toiminta ja vakaus ja huoli siitä, että tämän rajapinnan pitäisi olla täysin käytettävissä toimiva sen pitäisi toimia 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, 365 päivää vuodessa. Ja tällaiset foorumit ovat joskus menneet epäkuntoon joissain maissa ja siksi tämä ylimääräinen työ, johon ryhdytään osittain EKPssä, ja ERPPssä on erittäin tervetullutta, kuten herra Peti sanoi, ratkaisun pitäisi tulla pääosin hyvän yhteistyön kautta uusien tulokkaiden ja vanhojen toimijoiden välillä niin, että voidaan toimia kestävällä tavalla ympäristössä, joka tyydyttää kaikkia. Ja toivon, että tämä on se lähestymistapa. Pidämme tätä tällaisena kolmannen tason teknisenä ratkaisuna, joka toivottavasti ratkaisee joitakin näistä ongelmia. Me haluamme auttaa Euroopan pankkiviranomaista ja EKP niiden työssä niin, että jotkut eri osapuolten ilmaisevat huolet otetaan huomioon ja tästä rajapinnasta toivottavasti eh, teknologia neutraali ja mallineutraali rajapinta saadaan aikaiseksi, niin kuin maksupalveludirektiivi kahdessa sanotaan. Me emme saa unohtaa, että kaikki nämä turvallisuusvaatimukset ovat relevantteja myös tämän maarajoitusehdotuksen puitteissa ja tarkoituksena olisi saada todelliset digitaaliset sisämarkkinat. Se on lähellä sydäntämme komissiossa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon esittelijä Antonio Tajani. Thank you, sure. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi minä haluaisin äh, toivottaa pankkiviranomaisen edustajan ähm, tervetulleeksi, kuten myöskin keskuspankille komission jäsenen. Ja haluaisin neuvottelutiimiä kiittää ja Markus Weberia. Trilogissa meillä oli erittäin hienoa yhteistyötä, mikä on tärkeää myöskin tämän niin kutsutun kakkostason toimien valvonnalle. Viime kuussa, kuten Elias sanoi, me lähetimme kirjeen äm, pankki, eurooppalaisen pankkiviranomaisen puheenjohtajalle ja ilmaisimme tiettyjä huolia, joita neuvottelutiimillä oli liittyen näihin säätelystandardeihin tai luonnoksen niistä. Näiden mukana meillä oli huoli siitä, mikä yhteys kolmansilla ähm, osapuolilla olisi maksavaan pankkitiliin ja olemme sitä mieltä, että TTIPiden pitäisi saada mahdollisuus käyttää suoraa tai epäsuoraa yhteyttä ilman, että olisi velvollisuus turvaton johonkin nimenomaiseen malliin. Tässä yhteydessä me suosittelimme kuitenkin omistettua yhteyspintaa. Me olemme tehneet kantamme selväksi tässä kirjassa ja siksi emme sitä toista nyt. Haluaisin kuitenkin vain muistuttaa siitä, että parlamentin poliittinen aikomusneuvotteluiden aikana oli komission ehdotuksen linjan mukaisesti avata maksupalvelumarkkinoita uusille toimijoille ja uusille innovoiville teknologisille ratkaisuille. Luonnollisesti haluaisin kiittää Rairia tästä puheesta. On myöskin hyvä, että komission ehdotukset on käsitelty. Me olemme valmiita löytämään kompromissiratkaisu, mutta meidän täytyy vahvistaa ähm, maksupalveludirektiivi kahden sisältämää strategiaa. Voimme valit, luoda verkoston, on mahdollista löytää kompromissi teknisellä tasolla. Me olemme valmiita keskusteluun, mutta meille on tärkeää vahvistaa äh, ajattelua ja strategiaa äh, PSD2 taustalla. Kiitos. Ole Ludvigsson. Olle Ludvigsson. Jag skulle vilja börja med att framföra att jag välkomnar Kiitoksia. Haluan, olen tyytyväinen tästä työstä, jota pankkiviranomainen on tehnyt kun se on kehitetty sääntöteknisiä standardeja, jotta voidaan vahvistaa asiakkaan tunnistamista. Se on todella tärkeä kysymys tässä pankkipalveludirektiivissä. Tätä kautta voidaan myös taata neutraalisuus varmistaa innovaatio ja vahvistaa kuluttajan roolia. Parlamentin neuvotteluryhmä on korostanut sitä, että haluaisimme vahvoja standardeja, joiden kautta voidaan taata turvallisuus. Ja loppujen lopuksi maksupalvelut voivat olla yhtä lailla kilpailukykyisiä kuin turvallisiakin. Me uskomme myös, että on mahdollista, maksupalvelut voivat saada pääsyä näihin sovellusliittymiin. Mitä tulee sitten tilien omistajiin, tässä täällä vaaditaan turvallista mallia pankeilta, jotka hallinnoivat tilejä. Pitää olla suora pääsy kyseisiin palveluihin 323 ja artiklat direktiivissä ovat kaikkein tärkeimpiä tässä mielessä, mutta minun täytyy kommentoida artiklaa 19, miten kehitän säätelyteknisiä standardeja. Kyse on tästä pakollisesta sovellusliittymästä. Kyseinen artikla on ristiriidassa 92.2 kanssa toisen maksupalveludirektiivin maksupalveludirektiivissä pitäisi kehittää näitä sääntelyteknisiä standardeja tarkoituksena äh, lisätä kilpailua ja neutraaliutta eri toimijoiden kesken. Uskon, että tekniset standardit erityisesti ne, jotka liittyvät maksajan tunnistamiseen, jotka antavat tietoa tilin omistajasta. Pitäisi pystyä käyttämään pelkästään tai, tai samaa sovellusliittymää. Sitten kuten tiliä ylläpitävät maksupalvelun tarjoajat, josta puhutaan direktiivissä myös silloin, kun tunnistaminen tai tied, pankin äh, tilin tunnistamistiedot kuuluvat tähän. Pitäisi olla teknisesti mahdollista, että maksu toimeksiantopalvelun tarjoajat saavat tätä tietoa myös käyttöönsä ja että voidaan varmistaa asiakkaan tunnistaminen ja saada tietoa tilistä. Uskomme, että täytyy varmistaa se seikka, että palveluntarjoajat jotka siis hallinnoivat tilitietoja, saavat myös mahdollisuuden päästä näihin tietoihin. Sitten 69 artiklan mukaisesti nimittäin 19,4 ja 79 toisessa direktiivissä tilin hallinnoijan täytyy varmistaa, että tunnistaminen on mahdollista suoraan, suoraan ja epäsuoraan. Siis monet markkinatoimet ovat huolissaan, koska uudet tekniset standardit eivät sovi yhteen tällaisten vaatimusten kanssa. Pyydetään poikkeuksia myös tunnistamista varten maksimisummana on 10 euroa. Se on kuitenkin alhainen kynnys. Sellaisia maksuja on varsin vähän markkinoilla. Toivomme, että pankit voisivat hyväksyä meidän ehdotuksiamme. Ja tässä Ekon, täällä Ekon valiokunnassa voimme todeta, että parlamentin neuvotteluryhmä odottaa, että PSD2 pystyy ratkaisemaan näitä eri ongelmia. Me tiedämme, että Euroopan pankkiviranomainen haluaa taata kilpailun ja säännöt kaikille palveluntarjoajille internetissä. Kiitoksia. Thank you. Uh, now. Kiitos. Ja sitten ECRstä herra Fox. Thank you, President. Kiitos, puheenjohtaja. Ja saanko kiittää pankkiviranomaista ja komissiota siitä, että tulivat tänne tänään esittelemään näitä ehdotuksia. Minä haluaisin kysyä hyvin suoran kysymyksen, nimittäin miksi näitä tekn... nämä tekniset sääntelystandardiluonnokset eivät seuraa tätä riskipohjaista lähestymistapaa kuten tekstissä määritellään. Jos luette artiklan, niin siinä sanotaan, että pankkiviranomaisen on kehiteltävä tekninen sääntelystandardi, jolla varmistetaan riittävä turvallisuus tehokkaan riskiin perustuvien vaatimusten pohjalta. Ja se, että hyväksytään vain tällainen maksuraja 10 euroa tai 50 euroa, ei ole riski pohjan lähestymistapa, vaan siinä vaan otetaan joku raja. 25 prosenttia petoksista yhdistyneessä kuningaskunnassa liittyvät maksuihin alle 10 euron. Onko mitään perusteluja näille luvuille vai ovatko ne vain yksinkertaisesti mukavia lukuja, koska minusta parempi tapa puuttua petoksiin on se, että näille maksupalvelun tarjoajille annettaisiin todellinen tavoite, jonka alle eh, petoksellisten transaktioiden pitä, suhteen pitäisi päästä. Ne voisivat olla, se voisi olla 10 000 transaktiota tai kolme tai kaksi. Me voimme keskustella siitä, mikä on hyväksyttävä petosten määrä ja mikä ei. Mutta sen sijaan, että otettaisiin riskiperusteisen analyysin, valitsitte vain luvun, joka mielestäni on hyvä luku. Mielestäni tämä ei ole riskiin perustuva analyysi, joten haluaisin teiltä kommentteja tästä. Ja sitten minulla on käytännönläheinen kysymys, nimittäin kuinka tällaisia lähimaksuja voitaisiin käyttää liikenne liikennevälineistä ilman tällaisia PIN-terminaaleja, jos joskus tarvitaan turvallista asiakkaan tunnistautumista, koska liikenneverkot käyttävät yhä useammin lähimaksua turvallisena menettelmänä lippujen ostamiseen. Miten tämä toimii, kun teillä on tämä 150 euron raja, niin se tarkoittaisi, että joskus asiakkailta vaadittaisiin turvallista tunnistautumista, jos se ei ole mahdollista. Joku nuori ihminen esimerkiksi ostaa 149 eurolla lähimaksulla jotain ja sitten myöhemmin illalla haluaa ottaa bussin ja hän ei voi bussia maksaa lähimaksulla, e, mutta ei voi myöskään tunnistautua, koska PIN-koodia ei voi sinne laittaa. Miten aiotte tämän järjestää? Muuten tilanne voi olla se, että ihmiset illalla eivät enää voi liikennevälineitä ottaa heillä on kortti, mutta he eivät voi tunnistautua ja tämä vain johtuu teidän eh, sattumanvaraisesti määritelmästä summastanne. Kiitoksia. Sofi Ähm. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kuuntelin teidän ähm, esitystänne että täytyy sanoa, että jos te viittaatte tämän valiokunnan kirjassa ilmaistuihin huoliin tämä ei nyt minua oikein rauhoittanut. Olisin ollut erityisesti keskittyä tähän rajapintakysymykseen, sillä suoraan sanottuna millä on sellainen olo, että pankkiviranomainen on tehnyt töitä ehdotusten parissa yhtä innostuneesti kuin porsaan, jonka pitäisi joulukinkku valmistaa – Minulla on sellainen tunne, ja tämä tunne on ilmaistu myöskin kirjeessä, että te käytätte itse asiassa tätä turvallisuus- ja tietosuojakysymystä, jotta voisitte sulkea kilpailua pois markkinoilta. Ja tiedämme, että käytännössä nimenomaan juuri näin tapahtuu. Näin pankit tekevät nykyisinkin. Ne pitävät... Äh, maksu toimeksiantopalvelun tarjoaa kysymyksiä, tilitietopalvelun tarjoaa kysymyksiä, käyttävät niitä hyväkseen ja pitävät muita markkinoilta pois. Siksi minä en ole täysin vakuuttunut teidän vastauksenne ansiosta. Lopullisten teknisten standardien pitäisi vastata niihin tarpeisiin, joita on ilmaistu. Tämä tekisi todella todellisen kilpailun ja innovaation mahdolliseksi ja näin näitä standardeja ei voitaisiin käyttää tapana kierrolla tavalla estää innovointia. On erittäin ärsyttävää nähdä, että viime vuosina pankit ovat käyttäneet standardikysymyksiä hyväkseen ja niiden avulla estäneet uusia toimijoita pääsemästä markkinoille ja samaan aikaan ne ovat hyvin nopeasti kehittäneet omia talousisäisiä järjestelmiään, kopioiden muiden toimijoiden järjestelmiä ja pitäen nämä samalla ulkona. Ne ovat käyttäneet pankkitilien omistajien tietoja tietynlaisena välineenä. Minä pidän tätä erittäin tuomittavana ja siksi toimin, että lop- toivon, että loppustandardit itse asiassa – antavat mahdollisuuden todelliselle kilpailulle, todellisille innovaatioille, eivätkä palvele vain jotakin tiettyä teollisuuden alaa, vaan avaavat markkinat todellisuudessa. Kiitos. Uh, äh, McCarthy, Gueno. Kiitoksia Kuesta, McCarthy, ei, Eva Jolie, ei, Sven Giegold vihreistä. Um, Kiitos puheenjohtaja Huomaatteko, kuinka paljon täällä kuulemisessa on osallistujia sen jälkeen, kun olemme hylänneet Brave Standard. Olen varsin iloinen näistä muutoksista. Penkit ovat täynnä ja monia eri tahoja on paikalla. Jotkut ovat myös vierailijoita niin kuin pankkiviranomainenkin. Mutta tämä paikka on tavallaan todellakin hiukan muuttunut ja se on mielestäni myönteistä ulkoistamista. Paljon argumentteja on jo tehty, en halua toistella. Sanon vain sen, että ennen tätä keskustelua oli kiitostavaa nähdä, kuinka paljon lopasta oikein tapahtuikaan. Pankit pitävät tietosuojaa erittäin tärkeänä kysymyksenä. Aina kun minulta kysytään tämän tyyppisiä kysymyksiä, tulen varsin epäluuloiseksi ja toisaalta Näen, että kilpailuviranomaiset tuntevat aitoa huolta ehdotuksesta äh, säädöteknisessä jos saksalainen viranomainen kertoo minulle, että tässä voidaan, on vaara siitä, että kilpailu vähenee ja tämä voi haitata uutta fintech-teollisuutta, rahoitusteknologiaa. Sehän on yksi mahdollisuuksista vähentää Äh, liiallisia marginaaleja, siksi meidän kyllä pitäisi olla todella huolissamme. Haluaisin kovasti kuulla, mitä pääosasto Komp on tästä mieltä ja ehkä saisimme heiltä hiukan enemmän tietoa, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että teksti tässä muodossaan, sehän ei oikeastaan anna mahdollista näitä epäsuoria pääsyjä enää ei ole tason yksi mukainen. Ja jos on tällaista huolta turvallisuudesta, niin tietysti pitäisi olla sellainen velvollisuus vaatia pankeilta ja ehkä myös kolmansilta osapuolilta, että mm, lukittaisiin tällainen pääsy, sehän on tietysti mahdollista. Siis, siis ei niinkään, että leikataan pois tämä epäsuora yhteys ja näin sallitaan, että pankit voivat sulkea pois kolmannet osapuolet, niin vaadittaisinkin molemmilta sekä pankilta että kolmansilta maksupalvelun tarjoajilta, että ne lukitsevat kyseiset yritykset, joilla saadaan tätä tietoa käyttöön, näin turvallisuus olisi todella korkealla tasolla, eikä kuitenkaan rajoitettaisi eh, ykköstason tekstiä ja olisi enemmän kilpailua ja toimijoiden monimuotoisuutta. Minua erityisesti kiinnostaa teidän palautteenne kilpailuviranomaiselta, mikä on kilpailupääosaston näkemys asiasta. No, not present. Kiitoksia. Marko Valli ei ole paikalla, eikä Barbara Kappel. Sitten me menemme puhujiin puhelistan ulkopuolelta Burkhard Valts, jokaisella puhujalla kaksi minuuttia. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että EBAN ja komissiolle ei varmaan ole yllättävää se, että meidän yrityksemme Ekonilta on nyt muistuttaa teitä yhteislainsäätäjän perusperiaatepäätöksestä, äh, periaatepäätöksestä, ei ole vain teknisistä standardeista, vaan myös periaatteista kysymyksistä, markkinoille pääsystä ja kilpailuoikeudesta. Maksupalveludirektiivi 2 selvästi määrittelee, että ei saa syrjiä ja että pitää olla vapaata kilpailua. Sen tietää komissio, pankkiviranomainen ja EKP. Ja jos me emme tänään täällä riitele siitä, ovatko nämä periaatteet johdantoisan kappaleissa vai artikloissa. Fakta on se, että ne ovat osa direktiiviä, ne ovat aina olleet osa tätä poliittista sopimusta ja me parlamenttina varmasti varmistamme, että löydetään tekninen ratkaisu, joka varmistaa syrjimättömyyden ja kilpailuneutraaliuden. Tämä on meille tärkeää erityisesti, kun katsotaan kuluttajia. joiden pitäisi hyötyä oikeudenmukaisesta kustannusystävällisestä valinnasta joten haluaisin kysyä EKPltä ja e, pankkiviranomaiselta, miten ne huomioivat sen, että on tehty kilpailuoikeudessa tutkimuksia jäsenvaltioille, jotka korostivat tätä e, syrjimätöntä markkinoille pääsyä. Ettekö ole huolissanne siitä, että teidän työnne e, tämä puit tuotteissa on kilpailuoikeudellisesti epäonnistunutta jo ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Ja jos te poikkeatte pankkiviranomaisen arvioista komissio, aiotteko poikkeata, jos huomaatte, että yhteislainsäätäjien toivetta ei ole riittävästi huomioitu? Kiitoksia. Kiitos, Pervanche Beres. Merci. Kiitoksia. Kaikki tämä muistuttaa minua niistä keskusteluista, joita olemme käyneet jo kauan aikaa sitten, kun käsittelimme ensimmäistä SEPA, direktiiviä ja näemme, että tässä toimijat ja lobbarit ovat samat. Meillä ovat suurit toimijat, pankit, palveluntarjoajat ja sitten muut. Minua tässä kiinnostaa kuluttajien suojelu termin todellisessa merkityksessä – ja se, että pankit tekevät työnsä. Minä en ole mikään pankki lobbari, mutta ottaen huomioon, kuinka paljon pankkien niskoille laitetaan, jotta ne voivat lainoituskapasiteettinsa turvata äh, ja niin edespäin, niin niiden velvollisuushan on toimia rahoitussektorilla, mutta nyt jos tarkastelemme muita toimijoita, jotka pyrkivät tälle sektorille pääsemään, niin me emme saa sekoittaa kaikkia asioita, emme saa sekoittaa sitä, ketä kaikkia me puolustamme vuoron perään pankkeja, perinteisiä toimijoita tai innovoivia toimijoita kuluttajille tarjottujen palveluiden kohdalla meidän täytyy olla johdonmukainen lainsäätäjä. Tähän haluaisin lisätä vielä erään seikan, jota tänään laikaan mainittu, mutta kun näin, kuinka valtavan petostason komissio on havainnut, täytyy sanoa, että tämä huolestuttaa minua. Ja SND-ryhmässä eräs toveri, toveri Lopes sanoi, että Pepe Borrell on ollut tämänkaltaisen petoksen uhrina. Hänen pankkitietonsa on saatu. Tämä oli aivan uskomaton tilanne. Meidän täytyy olla tiukkoja. Ensimmäisessä lainsäädännössä tiettyjä erittäin tärkeitä turvatoimia korostettiin ja tämä interface liittymispinta ei ole jotakin, mitä me vain asioiden vaikeuttamiseksi teemme. Kyseessä on kuluttajansuojelu. Kun ostamme internetissä, voimme parilla klikkauksella tämän tehdä ja sitten mehän olemme kaikki tehneet näin. Sitten saamme tekstiviestille jonkinlaisen koodin. Mielestäni tämä ei ole liioiteltu vaatimus, kun tiedetään kuinka paljon petoksia internetissä tapahtuu. Ja tähän lisäisin yhden asian, jota ei ole mainittu. Tiedän, että Tätä on käsitelty muissakin teksteissä, no minun aikana loppuu, joten minä päätän pian äh, tähän, mutta terrorismi. Minä en halua, että me helpotamme niin paljon näiden yhteyksien käyttöä, että mitään ei voida enää kontrolloida. Ymmärrän monet huolet, joita mainittiin täällä salissa, mutta haluaisin nyt keskuspankille ja pankkiviranomaiselle esittää kysymyksen siitä, kuinka he näkevät nämä valvomattomuusriskit, jotka liittyvät maksuihin, joiden kohdalla riskejä todellakin on. Kiitos. Kiitoksia, Markus Ferber. Äh, niin paljon kiitoksia. Minullahan oli äh, kunnia johtaa äh, tätä trilogiaa. Olen myöskin tuon kirjeen josta jo paljon täällä puhuttiinkin. Mutta maksupalveludirektiivi kahdessa meillä ei ollut kyse siitä, että uusia palveluntarjoajia suljettaisiin markkinoiden ulkopuolelle, vaan että heille loitaisiin sopiva tie päästä sinne ja että huomioitaisiin myös kuluttajien etuja, nimittäin kuluttajan suoja ja henkilötietojen suoja. Ja siksi 98a-artiklaahan mm, täällä on siteerattukin. Siinä oli kyse siitä, että asetetaan tehokkaita ja riskiin pohjastavia vaatimuksia. Ja tätä riski pohjautuvaa asiaa minä en tästä nyt kyllä löytänyt. Se on pää kritiikini kohde. Meidän on löydettävä tasapaino pankkialan etujen ja uusien palveluntarjoajien etujen välillä. Ja kukaan ei tule olemaan sataprosenttisesti oikeassa, olen sitä vakuuttunut, vaan on politiikan tehtävä löytää tasapainoinen lähestymistapa. Ja se, mitä me tässä kirjassa kritisoimme sen jälkeen, kun olimme neuvottelutiimin kanssa keskustelleet, oli se, että mielestämme tässä ei ole sitä tasapainoa, joka pitäisi löytää. Sanonpa vain, eh, elokuva, eh, lipun eh, ostaminen kymmenellä eurolla, sillä, sillä hinnalla ei enää Brysselissäkään pääse elokuviin. Ja päivän kortti mm, joukkoliikenteessä ei sekään ole mahdollista. Eli eh, kaikki tämälle mahdollista vain kun laitetaan tällainen eh, raja-arvo. Eh, jos on jo jonkinlainen kuluttajaprofiili, niin silloin on erilainen riski kuin jos jollain foorumilla toimii aivan uutena asiakkaana. Riski on erilainen, kun tiedot on jo tunnettu. Jos kuluttajakäyttäytyminen toistuu, jos on tunnettu laite, tehän tiedätte sen, saatte näitä sähköposteja, että joku yrittää päästä teidän tilillenne laitteelta, jota me emme tunne. Tunnist, vahvistakaa, että se olette te. Kyllähän tällaisia erilaisia mahdollisuuksia on, jotka voitaisiin huomioida riskipohjaisessa arvioinnissa. Miten aiotte täyttää tämän 98a-vaatimukset? Pelkät kynnysarvot eivät mielestäni ole riskipohjaista toimintaa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minun on tästä sanottava vielä tästä kynnysasiasta, että olen samaa mieltä monista kynnyksistä henkilökohtaisesti. Kun on kyse tästä rajapinnasta, niin olen sitä mieltä, että tasapainoinen lähestymistapa vaatisi myös se, että otetaan huomioon kaikki lainsäädännön komponentit, myös 66.3d-artikla, jossa sanotaan, että maksupalvelutarjoajan täytyy joka hetki vaatia turvallista tunnistautumista. Siksi minä henkilökohtaisesti en pidä tätä kovin ristiriidassa tämän Euroopan pankkiviranomaisen suosituksen kanssa, mutta tässä oli paljon kysymyksiä teille. Kuka teistä haluaisi aloittaa? Amen. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kysymyksiä. Yritän käydä läpi joitakin. Ja ehkä sitten pankkiviranomainen voi täydentää ensinnäkin riskiperusteisista analyyseista, jotka on, tulivat esille. En halua puhua pitkään ja teknisesti ja juuri legalistisesti, mutta varmaankin täytyy viitata artiklaan 28, mikä sen oikea tulkinta on. Poikkeuksia siis voisi olla, jotka perustavat seuraaviin kriteereihin, ja niitä on kolme. Ensimmäinen on riskin taso, joka liittyy palveluun, mutta myös transaktiosumma ja maksukanava, jota käytetään maksun suorittamiseen. Uskomme, että ei ole täysin avointa ovea. But still, we, we don't exclude that there, there might be some... RBAlle, mutta ensinnäkin tämä mainitaan turvallisuussuuntaviivoissa jo nyt, joten tätä voidaan käyttää toiseksi. Me voitaisiin, mm, tähän liittyy myös vahva asekkaan tunnistaminen. Ja tämän, tarkastelemme yhdessä EBAn EKPn kanssa asiaa ja ehkä jonkin verran joustoa voi löytyä ajatellen muita kynnyksiä, eikä pidä unohtaa sitä, että pankkiviranomaisen esittämä luonnos oli vain konsultaatiota varten – ja on hyvä saada kommentteja eri osapuolilta. Onkin varsin todennäköistä, että lopullinen luonnos vielä kehittyy tästä. Sitten mitä Rova Intvelt ja muut ovat sanoneet, sanon jo aikaisemmissa kommenteissa, niin kilpailu on yksi päätavoitteista toisessa maksupalveludirektiivissä ja se on meille edelleenkin erittäin tärkeä kysymys, mutta mehän tiedämme on erilaisia tavoitteita samassa lainsäädännössä. Turvallisuus on yksi tällainen, kuluttajan suoja toinen. Ja Rova Pervans Beres oli aivan oikeassa, kun hän muistutti siitä, että kuluttaja suojaulottuvuus on tärkeä asia. Olen tästä hänelle kiitollinen. Meidän pitää tavallaan nyt pystyä yhdistämään nämä kolme tavoitetta yksityiskohtaisissa säännöissä jotta voimme, voimme estää tietyn vertailun muutaman vuosi sitten, kun otimme käyttöön PIN-koodit ja maksusirut, no, tämä on suuri vallankumous, siihen meni jonkin verran aikaa, että yritykset, käyttäjät, kuluttajat sopeutuivat tähän. Haluaisin vielä lopuksi todeta, että olemme hyvin tietoisia – ongelmista, joita on otettu esille. Teemme läheistä yhteistyötä sekä pankkiviranomaisten että Euroopan keskuspankin kanssa, jotta löydetään yhteistä pohjaa ja sovelluksia. Varmastikin jonkin verran kehitystä tulee vielä tapahtumaan suhteessa tähän elokuun luonnokseen, mutta edelleenkin pitää noudattaa PSD2 kirjainta ja henkeä, koska kukaan ei varmaankaan sitä direktiiviä halua tässä avata. Uh, who is next? Kiitoksia. Kuka on seuraavana vuorossa? Pankkiviranomainen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki, kiitoksia kaikille niille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja. Sanoisin e, uudelleen, vaikka ehkä tässä nyt toistan jo todettua, että hyvin vahvasti haluan todeta, että me teemme parhaamme, jotta löytäisimme hyvän tasapainon kaikkien niiden tavoitteiden välillä, joita tason yksi tekstissä on. Ja on meille aivan selvää, että toinen maksu palveludirektiivi pyrkii olemaan loikkaus markkinoiden avautumisen suuntaan niille osallistujien kannalta ja myöskin samaan aikaan se pyrkii vahvistamaan turvallisuutta. Näiden molempien asioiden lopulta pitäisinkin palvella kuluttajan etua. Ja kun täällä sanotaan, että me olemme perinteisten toimijoiden pu- intressien puolustajia tässä, niin täytyy sanoa, että meidän nimessämme on sana pankki, mutta me emme pankkeja edusta, emmekä me pyri suojelemaan mitään tahoa tässä. Me itse asiassa pyrimme, ja tämän vuoksi alkupuheenvuorossani korostin niin paljon sitä prosessia, jota me noudatamme, että me kuulemme monia eri osapuolia ja pyrimme ottamaan heidän kantansa huomioon löytämään oikean tasapainon. Onko tämä nyt oikea tasapaino? No jälleen kerran tämä on vasta mm, alkuasiakirjojen pyrimme ottamaan huomioon kaikki neuvotteluryhmän ryhmän huomiot siinä siitä kirjeestä, jonka he meille lähettivät. Ja me olemme nyt todellakin tämän dialogin valmiita aloittamaan. Mitä menee, tulee sitten kysymyksiin, sanoisin, että kynnysarvoon liittyen siihen liittyen, miksi meillä ei ole riskiperusteisia poikkeuksia. Jälleen kerran täytyy sanoa, että jos tarkastelette täällä luonnoksessa artiklaa, joka luettelee tiettyjä poikkeuksia kuluttajien tunnistamiseen. Monet näistä perustuvat riskianalyysiin. Esimerkiksi on mahdollisuus luoda laaja lista äm, usein maksutapahtumia tekevistä kuluttajista, jotka suljetaan pois. Eli meillä on jo tässä luonnoksessakin tämän kaltaisia poikkeuksia, mutta luonnollisesti tässä viitattiin nimenomaisesti mandaattiin ja asioihin, jotka täytyy ottaa huomioon. Me luotamme EKPn tilastoihin, kun määrittelemme näitä kynnysarvoja ja arvioimme riskejä jälleen kerran siis, kun arvioimme riskejä eri toimissa, mutta alkupuheenvuorossani jo kävi ilmi se, että me kuulemisessa pyrimme arvioimaan, olemmeko arvioineet itse oikein tämän riskitason. Tätähän käsiteltiin myöskin neuvottelutiimin kirjeessä se, että kymmenen euroa etämaksuissa voi olla liian matala taso. Me palaamme tähän kysymykseen. Yleisesti ottaen sanoisin, että me olemme todellakin pyrkimässä siinä, että pääsemme yksityiskohtiin ja että pääsemme käsittelemään niitä asioita, joita parlamentti on tullut esiin. Me todellakin ymmärrämme hyvin sen, miksi te olette näitä ähm, huomautuksia tehneet. Äh, saman aikaan meille on delegoitu tehtävä tuottaa teknisiä standardeja. Mehän voimme tehdä vain sen, mitä tason yksi teksti määrittelee. Me olemme kiitollisia myöskin komissiolle avusta, jotta voimme varmistaa sen, että meidän standardimme ovat tason yksi tekstin kanssa samoilla linjoilla. Kiitos. Kiitoksia. Euroopan keskuspankki. Kiitos. Vain kaksi asiaa. Olen täysin samaa mieltä Andrean kanssa, kun hän sanoi, että me emme ole täällä suojelemassa pankkien etuja. Euroopan keskuspankki ei koskaan ottanut sellaista kantaa, että se suojelisi pankkien etuja. Se ei myöskään ottanut sellaista kantaa, joka suojelisi muiden kuin pankkien etua. Me haluamme kilpailua näiden välillä ja todellista kilpailua näiden välillä. Me haluamme saavuttaa sen, että luotaisiin edellytykset kilpailukykyisen ja eurooppalaisen markkinoiden markkinoiden luomiseksi äh, maksupalvelutoimeksiantojen tarjoajille. Äh, eli siis markkinat, joissa voi olla useampia CPPtä, äh, jotka voivat kilpailu toistensa kanssa, jotka voivat saada pääsyn kaikkiin maksutileille Mielestämme yhteinen rajapinta on mahdollisuus tähän. Muuten TPPiden täytyisi kehittää 5000 erilaista rajapintaa, jotta voitaisiin, se voisi, voisivat hyödyntää 5000 erilaista pankkia EU-ssa. Tämä on tämä yhteisen rajapinnan tarkoitus, että luodaan pohja kilpailukykyisille markkinoille. Siinä mielessä minä en näe ristiriitaa yhteisen tai standardisoidun rajapinnan ja turvallisuuden välillä. Toinen asia liittyy transaktioriskianalyyseihin perustuviin poikkeuksiin. Minun mielestäni tämä huoli, joka on ilmaistu, on vakava ja se pitäisi ottaa huomioon. Mutta samanaikaisesti äh, olen sitä mieltä, että meidän pitää suunnitella poikkeukset ei niin, että ne jotenkin äh, poistavat vaatimukset vahvalle asiakkaan tunnistautumiselle. Eli esimerkiksi ajatus, että löytäisiin ratkaisu äh, siltä pohjalta, että perustettaisiin transaktioriskiin perustuvat poikkeukset johonkin, joka tekisi transaktioriskianalyysin, jotta saataisiin aikaan tulos, joka olisi yhtä hyvä kuin äh, asiakkaan vahva tunnistautuminen, niin sitä ei pitäisi sulkea pois. Meidän pitäisi mm, hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Esittelijä. Conclusion. Kiitoksia puheenjohtaja yhteenvetona. Haluan ehdottaa teknistä kokousta, jotta löydämme hyvän ratkaisun. Jos me haluamme päästä sopimukseen, on mahdollista. Ja jos on mahdollista tehdä tämä, meidän pitää tekninen kokous järjestää. Me olemme valmiita luomaan kompromissi. Meille on tärkeää luonnollisesti säilyttää maksupalveludirektiivi kahden henki, nimittäin se, että me voimme käyttää innovoivia teknisiä ratkaisuja ja päästä markkinoille uusia toimijoita. Emme tietenkään vastusta pankkeja, mutta jos me haluamme tämän tavoitteen saavuttaa, meidän täytyy toimia. Kaikki varmaan ovat samaa mieltä, joten ehdotan äh, nopeasti järjestävää teknistä kokousta keskenämme. Tietenkin tämä on käytänne, että jotta voitaisiin äh, että käydään jatkokeskusteluja komission ja pankkiviranomaisen kanssa, joten tämä on varmasti mahdollista pidetäänpä, käydäänpä myös keskustelua täällä parlamentin sisällä, koska hengestä olemme tietenkin samaa mieltä. Nyt on kyse sitten siitä, että tämä rajapinta, onko se väline kilpailukyvyn kilpailun aikaansaamiseksi vai ei. Tästä voidaan olla eri mieltä, tästä voidaan keskustella ja sitä keskustelua voimme jatkaa ja tekniset kokoukset ovat oikein sopivia siihen. Herra Fox. No niin, Puheenjohtaja, huomaan, että kukaan tämän päivän asiantuntijamme ei vastannut kysymykseen nuoresta ihmistä, joka käyttää 140 ne käyttää rahansa eikä sitten pääse bussilla kotiin enää, kun ei ole rahaa. Voisitteko ehkä antaa kirjallisena ratkaisun? Nimittäin jos ratkaisu ei löydy, niin tämä on kyllä iso ongelma, joka haittaa kovasti kuluttajia. I tend to see positive. Tämä on todella tärkeä pointti. Minä näen myönteisenä sen, mitä täällä sanottiin että tämä on alue, jossa on ryhdyttävä lisätoimiin ja se asia, jonka tässä sanoitte, on ihan sovelias. En kerro nyt omasta petostapauksesta. Minä sain vähän aikaa sitten eh, nettimaksussa eh, kävi näin, mutta eh, Pervans tietää muistuttaa muistutti minua erästä toisesta tapauksesta. Joka tapauksessa pidämme yhteyttä komission ja pankkiviranomaisen niin, että voimme jatkaa keskustelua. Kiitoksia oikein paljon. Kokous päättyy.